Oikein hyvää huomenta kaikki. Aloitamme nyt vuoden 2013 viimeisen kokouksemme. Avaan kokouksen. Ensin meidän tulee hyväksyä pöytäkirja viime kokouksesta. Ei vastalauseita. Hyvä. Varmaan kaikki hyväksyvät myös esityslistan että tulkkaukseen tulee muutama kieli puuttuu, mutta emme me niitä tarvitsekaan, koska kollegatkaan eivät ole paikalla. Ai niin, sitten puheenjohtajailmoitukset. Kulttuuripääkaupungit. Viime viikollahan Strasburgissa suurella enemmistöllä ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyimme ehdotuksemme. Kyseessä on ainut kohta tai kysymys, jota ei Liettuan puheenjohtajakaudella saatu saatettua päätökseen. Tämä ei niinkään johtunut puheenjohtajavaltiosta, vaan Koreperin hyvin tiukasta kannasta. Koreperissa ollaan nimittäin sitä mieltä, että kulttuuripääkaupunkien nimeäminen on puhtaasti neuvoston asia. Muistuttaisin teitä, että tähän astihan on toimittu niin, että tämä Raati, johon me nimeämme edustajia, samoin neuvosto ja komissio, käy läpi ehdotukset ja nimittää sitten komissiolle tai kertoo komissiolle tämän ehdotuksen. Tähän asti komissio on antanut sitten tuon lopullisen ehdotuksen niin Koreperin kuin parlamentinkin käsiteltäväksi. No, me olemme tähän antaneet oman lausuntomme, noin emme tietenkään voi sanoa muuta kuin kyllä, koska emme ole asiantuntijoita, mutta tämähän on ollut aika pitkällinen menettely, kestänyt kuukausia niin täällä parlamentissa kuin neuvostossakin. Ja itse asiassa miksi tämän tulisi kestää kuukausia, kun kuitenkin sanomme joka tapauksessa kyllä. No, Lissabonin sopimuksessa komissio sitten muutti tätä mallia ja on tehnyt seuraavanlaisen ehdotuksen. Raati kertoo komissiolle nämä nimet kulttuuripääkaupunkiehdotuksensa ja komissio hyväksyy luettelon piste. Neuvostolle tämä ei sovi. Neuvosto haluaa itse ottaa kantaa ja ilmoittaa kulttuuripääkaupungit. Me olemme sanoneet, että meille sopii kyllä, koska tämä on mielestämme turhaa hallinnollista taakkaa, koska ei komissio, eikä neuvosto, eikä parlamentti ole asiassa asiantuntija. Me joka tapauksessa teemme niin kuin asiantuntijaraati ehdottaa. Markus Kuria, joka on esittelijämme, on ehdottanut, että neuvosto voi sitten vielä nimetä kaksi ylimääräistä kansallista asiantuntijaa näin neuvoston painoarvoraadissa lisääntyy. Mutta neuvostolle tämäkään ei käy. Neuvosto hakkaa päätään seinään ja nyt neuvosto on tarvinnut yhdeksän viikkoa tehdäkseen meille niin kutsutun kompromissiehdotuksen. Sain sen perjantai-iltana. Ja ennalta minulle oli todettu, että saisin kompromissin ja kompromissi näyttäisi oikein hyvältä ja meidän täytyisi perua ensimmäinen käsittely, mutta minä sanoin, että ei kyllä minä haluan tuon kompromissin ensin nähdä ja tietää mitä se sisältää. No, näin, me siis toteutumme oman ensimmäisen käsittelymme. Lasser soitteli minulle aika monta kertaa. Ihan ystävällistä sinänsä halusi saattaa asian päätökseen, mutta hän pääsee puhumaan Koreperin kanssa vasta huomenna. Ja hän pyysi, että minä kertoisin teille tästä kompromissista, jonka hän on keksinyt, ja että me katsoisimme, että voimmeko hyväksyä sen. No minä sanoin, että eihän minä nyt voi tuollaista yksin päättää. Minun täytyy puhua valiokuntani kanssa, eli oman korreperini kanssa ja omien varjoesittelijöiden kanssa. Niin, mutta jos me saisimme teiltä parlamentilta viestiä siitä, että olette puolesta, niin voisimme sanoa tämän neuvostolle ja saisimme asian päätökseen vuoden loppuun mennessä. Mutta minä sanoin, että eihän se nyt käy, ei mitenkään. En minä tiedä, milloin tämä on esityslistalla. Sitä paitsi en minä mitään kolmikantaneuvotteluja kollegaa esittelijän ja muiden kanssa voi äh, toteuttaa sitten, kun äh, joulun alla kukaan ei ole enää parlamentissa. Teillä oli yhdeksän viikkoa ja tuhlasitte tämän ajan. Eli tässä nyt mennään. Saa sitten nähdä, mitä Kreikan kanssa saadaan tammikuussa asiassa aikaan. Ja jos joku sanoo teille, että se tosiasia, että nyt äh, asia hiukan lykkääntyy, ja että nämä kaksi vuoteen 2020 nimettyä maata eivät saisi kylliksi aikaa, niin se nyt on pelkkää pötyä. Kyllä asiat ovat ihan aikataulussa ja järjestyksessä joka tapauksessa. Minä en todellakaan näe, että meillä olisi jotain intressiä tasoittaa tietä neuvostolle. Ei, kun hoidetaan tämä asia nyt kunnolla ja Kreikka puheenjohtajavaltiona sitten mm, saa ottaa meihin yhteyttä heti tammikuun alussa. Ja kun Kreikan kulttuuriministeri tulee vieraaksemme ensimmäisessä tammikuun kokouksessamme, niin ehkä pääiltapäivällä voimme sitten kulttuuriministerin ja esittelijämme kanssa saada asian ratkaistua. Halusin kertoa teille tästä. Olen jatkuvasti tietenkin ollut Markus Korian kanssa yhteydessä esittelijämme kanssa <laughs> ja hänellekin on soiteltu jatkuvasti ihan, ihan ikään kuin hän tai minä voisimme tehdä jotain om, omavaltaisia päätöksiä täällä. Meillä on oma koreperimme eli valiokunta. No niin, seuraava esityslistan kohta. Siirrytään esityslistalla eteenpäin. Kyse on toimialayksikkö Bn esityksestä. Ähm, joka koskee Euroopan kulttuuripääkaupunkeja menestysstrategioita ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Olemme kutsuneet äh, rouva Beatrice Garcian, joka edustaa täällä Liverpoolin yliopiston kulttuuripääkaupunki-instituuttia. Hän saa välittömästi puheenvuoron ja meitä kiinnostaa nyt kovasti kuulla, että onko neuvosto ottanut huomioon se, sen, mitä me olemme Äh, neuvostolle sanoneet, niin Marko, mehän olemme joutuneet tässä neuvostoa tiukasti vastustamaan niin, että tekstissä lukee, että kulttu, kulttuuripääkaupunkien tulee heijastella eurooppalaista ulottuvuutta. Neuvosto ei halunnut tätä, ei myöskään halunnut, että kaupunkikehitys, urban development, Mm, mainittaisiin tekstissään. Nämä kaikki ovat asioita, jotka me olemme viime vuosina tai viimeisten 20 vuoden aikana nostaneet esiin. Neuvosto halusi ne jälleen kerran poistaa. Joten äh, kiinnostavaa kuulla, mitä rouva tohtori Garcia meille sanoo. Ehkäpä hän tukee sitä, mitä me olemme koko ajan tienneet äh, ja antaa meille asiantuntevia esimerkkejä. Kiitoksia. Ja rouva Garcia, olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja, on todellinen ilo olla täällä luonanne ja luon näin katsauksen tähän tutkimukseen, jota olen johtanut vuoden ajan. Tämä on sellainen aihe, johon liittyy paljon voimakkaita tunteita. Tässä on ollut jo kolme vuosikymmentä tämä hanke. Ensin eurooppalainen kaupunki ja nyt pääkaupunki ja se on, siitä on tullut yhä näkyvämpi ja siihen liittyy todella voimakkaita eh, näkemyksiä. Ja minä olen voinut työskennellä tutkimusten parissa, jotka tähän asiaan liittyvät jo 15 vuotta. Ja on ollut mahtavaa voida tarkastella en ainoastaan erityisiä tapauksia, kuten Glasgowta, 90 ja Liverpoolia olin tarkastellut vuodelta 2008, mutta nyt olen tarkastellut kokonaisuutta. Näin on tehty nyt ensimmäistä kertaa ja nyt olikin korkea aika tehdä näin. 2012 loppupuolella parlamentti tämän tilasi ja ajatus oli tarkastella, mitä kaikkea on julkaistu kulttuuripääkaupungeista haluaisin korostaa sitä, että ei ollut aikaa tai resursseja tehdä lisää empiiristä työtä niin, että olisi voitu huomioida kukin eh, kaupunki. Ja tässä on kaiken kaikkiaan 58 kaupunkia ollut vuodesta 1985 vuoteen 2019. Eli kaiken kaikkiaan tässä olen luonut katsauksen siihen, mitä kaikkea on jo julkaistu olen käynyt nämä tiedot ja trendit läpi. Olemme miettineet strategioita, miten kaupungit voivat päästä tavoitteisiinsa ja mihin ne pyrkivät. Ja on mietitty myös pitkän aikavälin ulottuvuuksia, eh, ei ainoastaan kulttuurin osalta, vaan taloudellisesti ja sosiaalistikin on mietitty seurauksia. Ja sitten on mietitty haasteita ja nyt tämä raportti on julkaistu ja yhteen veto julkaistu kaikilla EU-kielillä. Voitte havaita, kuinka paljon kysymyksiä meillä on esitetty kaiken kaikkiaan seitsemän ja niistä on tehty sitten lukuja tähän tutkimukseen ja lähdetään liikkeelle eh, taustasta ja kehityksestä ja mietitty myös eh, tätä vaihetta ja kuinka siitä on tullut yhä ammattimaisempia, miten nämä alkuperäiset lupaukset, eh, miten ne vertautuvat sitten todellisuuteen, mitä on tehty ja minkälaisia pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutuksia tällä on. Tässä nyt haluan korostaa sitä, että ei kannattanut miettiä ainoastaan lopputuloksia tai seurauksia, vaan piti lähteä ensin katsomaan eh, alkuperäisiä tarkoituksia ja mietittiin sitten tätä koko prosessia, että oliko sillä se mm, haluttu mm, tulos sitten. Eli me katamme kaikki nämä näkökulmat. Olemme miettineet haasteita ja eri mahdollisuuksia, meillä on jopa suosituksia jatkon varalta. Eli jos katsotaan tämän ohjelman taustaa, 85 vuonna se lähti liikkeelle, niin on mahdollista sanoa, että 2019 asti tämä voidaan jakaa kolmen vaiheeseen. On mielenkiintoista tarkastella sitä, kuinka vaikeaa on sopia vuodesta 2020 eteenpäin, mutta jos tähän asti sitä tilannetta katsotaan ja katsotaan tätä ensimmäistä vaihetta, joka kattoi koko Euroopan kulttuurikaupunki ajan, eli nämä olivat nykyiset, silloiset yhteisön jäsenet, silloin ei ollut lainsäädännöllisiä puitteita, vaan tätä pidettiin hallitusten välisenä yhteistyönä ja lähinnä jäsenvaltiot nimesivät sitten nämä kaupungit, muutama poikkeusta lukunottamatta ja silloin oli harvinaista, että esitettiin jotain erityistä, sillä ei ollut paljon aikaa suunnitella pääkaupunkihetkeä, vain pari vuotta. Ja sitten kakkosvaihe vuodesta 1997 eteenpäin. Ensimmäistä kertaa saatiin valintakriteerit ja myös eh, määräajat ehdokkuuden jättämiselle ja näin pystyttiin sitten kunnianhimoisemmin todella eh, pyrkiä niihin tavoitteisiin, jotka kulttuuripääkaupunkiohjelmassa esitettiin. Ja 2005 alkaen on ensimmäinen lainsäädännön puitteissa Tästä tuli nyt yhteisön toimintaa ja tuli muodolliset eh, Euroopan ulottuvuuskriteerit ja myös valinta ja seuranta ja prosessista tuli selkeämpi. Tässä on ollut ajankulossa paljon muutoksia ja mielenkiintoista on se, miten tavoitteet ovat laajentuneet ajan kuluessa. Eli nyt ei ainoastaan eh, juhlisteta sitä, että on olemassa mm, kulttuuria eri puolilla Eurooppaa, vaan tämä on nyt mahdollisuus edistää kaupunkisuunnittelu ja taloudellisia ja sosiaalisia aspekteja. Jos mietitään ohjelman kaupunkien moninaisuuden lainemista. Eli ne eivät ole enää ainoastaan jo tunnettuja pääkaupunkeja, vaan sellaisia kaupunkeja, jotka kehittyvät nopeasti ja jotka ovat kulttuurisesti luovia, mutta tätä ei ehkä aina mielletty näin, koska talouden pohja oli mennyt ja kun Eurooppa laajenee, niin tässä on tullut yhä enemmän maita, eli pohjoista, etelästä ja idästä mukaan. Ja myös rahoittavat osapuolet niitä on tullut lisää ajan kuluessa. On aina mukava nähdä, kuinka paljon erilaisia kaupunkeja kuinka mulla eri kaupungilla on annettu mahdollisuus antaa tämä nimitys. Minä olin Marseissa tänä vuonna ja Kositsien olen menossa eh, piakkoin, jotta voin tarkastella, minkälaisia vaikutuksia siellä on tämän vuoden ohjelma ollut. Mutta kuten voitte havaita, tässä on ollut yhä enemmän pääkaupunkeja näissä eri vaiheissa. Joissain tapauksissa on ollut EUn ulkopuolisia maita ja 2005 vuodesta alkaen meillä on yhä enemmän uusia EU-jäsenvaltioita, joilla on ollut kulttuuripääkaupunki omassa maassaan, jotta voisitte ymmärtää näitä muutoksia sanoisin, että kun pyrimme todellakin jonkinlaisia johtopäätöksiä vetämään – näistä menestyksistä, niin on muistettava, että nämä kaupungit ovat hyvin erilaisia, niiden taustat ovat varsin moninaiset ja siksi on vaikea sanoa, mikä toimii. Ei ole yhtä ainoa mallia. Tietysti me haluamme varmistaa sen, että ei joka kerta tarvitse lähteä pyörää uudelleen keksimään. Jos katsotaan näitä eri kaupunkeja, niin huomattavaa on se, että alkuvaiheessa kaupungit olivat aika suuria ja nyt yhä useammin valitaan pieniä kaupunkeja, todella alle 400 000 asukkaan kaupunkia. Tämä on jo aika yleistä. Ja 2007 alkaen erityisesti meillä on tällaisia hyvin laajoja kaupunkialueita, jossa on 90 miljoonaakin asukasta, niin tämä nyt liittyy siihen, että kaupungit usein toimivat alueen keskipisteenä, niin kuin Essen ja Ruhr 2010. Tästä on tullut uusi suurkaupunkiajatus tai kaupunkialueajatus. Ja sitten Luxemburg 2007, Luxemburg alueineen ja sitten Istanbul 2010, jos ajatellaan EU-ulkopuolista aluetta ja se on suuri megakaupunki. Eli kun näin vertaillaan, niin tämä on mielenkiintoinen ulottuvuus. Ja jos ajatellaan sitten rahoitusta EU-toimielimiltä, niin voidaan havaita, että tässä on yhä enemmän rahaa käytössä. EU on antanut alun perin alle 200 000 euroa alkuvaiheesta ja nykyään jo puolitoista miljoonaa euroa. Ja ennen kuin puhun seurauksista, haluaisin ensinnäkin puhua siitä, kun asetutaan ehdokkaiksi. On tärkeää, että kaupunki miettii tarkalleen, mitä haluaa tehdä tällä, mitä haluaa saada aikaiseksi kulttuuri pääkaupunkiudellaan. 2005 alkaen on voitu havaita, että tästä eh, ehdokkuusasettelusta on tullut yhä tärkeämpää ja näin eh, mediat ovat kaupunkiin keskittyneet eivät vuoden aikana ainoastaan, vaan jo ehdokkuusaikana. Eli tämä on mielenkiintoista, koska monessa kaupungissa tuolloin mietitään, mitä kulttuurilla voidaan tehdä, mietitään, minkälaisia yhteyksiä on muuhun Eurooppaan. Ja joskus on ollut todella hurjaa taistoa. Meillä on esimerkiksi 2016 esimerkki kaksi suurta maata, Espanja ja Puola, esittivät omat ehdokkuutensa ja kuussakin maassa yli 16 kaupunkia halusivat tämän tittelin saada. Ja nyt tiedän, että Italiassa on myös samantapainen tilanne, paljon kaupunkia. Eli kun on tässä nyt eh, tällainen eh, vastuu, niin on varmistettava se, että tämä ehdokkuusasetteluvaihe, niin sekin on mielenkiintoinen. Eh, tämä ohjelma on siis mm, todella kiinnostava alusta alkaen ja miettävä koko keskustelua. Näin pystytään lisäämään kulttuurialan merkitystä kussakin kaupungista – ja sitten kulttuuripääkaupunkius on ikään kuin yhteiskunnallisen tavoitteiden katalysaattori, mutta on tärkeää se, että tässä ollaan yhteydessä sidosryhmin laajalti. Pitää varmistaa, että kyseessä ei ole ainoastaan yksi toimiala, vaan että siinä on paljon instituutioita takana. Tietysti taiteellisen ohjelman laatu on myös merkittävä. Ja se, miten tämä sitten käytännössä toteutuu operatiivisella tasolla, niin kun kaupunki valitaan isänemään kulttuuripääkaupunkia tiettyä vuotta varten, niin on voitu havaita, että tästä on tullut yhä ammattimaisempaa, eli aikaisissa vaiheissa tämä oli aika lailla sirpaloitunutta, ja nyt on jo ihan tällainen toimintatyyli, tällainen kulttuuripääkaupunkityyli, ja tämä tarkoittaa sitä, että pitää kehittää selkeä visio kaupunkia varten ja pitää korostaa muutosta kaupungissa ja näin voidaan edistää eri aloja, kulttuuria, koulutusta, ympäristöä. Koulutusta voidaan edistää samanaikaisesti ja myös liike-elämään ollaan yhteydessä, ei ainoastaan paikallishallintoon ja kansallisen hallituksen. Ajatuksena on, että on olemassa jonkinlainen teema, jonkinlainen brändi, eli tässä on tällainen paketti, se on tärkeää, kun halutaan eh, miettiä resurssien jakamista ja koordinointia. Ja sitten tärkeänä on myös se, että ruohonjuuritason toiminta on yhä enemmän ja pyritään huomioimaan mahdollisimman monet erilaiset kohderyhmät. Meillä on tällainen malli, jonka avulla pyrimme esittämään sen, miten eh, ehdokkuus esitellään, minkälainen visio on olemassa, miten suunnitellaan asioita eh, aivan alusta alkaen ja miten tämä sitten tietyllä tavalla vaikuttaa mikä nyt tässä vaiheessa on hyvin vaikea vielä arvioida tämän huomioon, että arviointia on tehty niin eri tavoin ja tutkimusta myös niin on nähtävä, miten asiat liittyvät toisiinsa, miten mennään yhdestä kohdasta toiseen. Eli minä voin nyt sanoa, että meillä on paljon näyttöä siitä, että vaikutuksia on ollut, mutta se mitä toistaiseksi ei tiedetä vielä tämän arvioinnin kannalta on, että usein kaupungit eivät näitä tietoja kerää systemaattisesti ajan kuluessa niin, että pystyttäisiin vertaamaan tilannetta ennen eh, ja aikana ja sen jälkeen. Jos näin ei tehdä, niin sitten tässä tilanne on niin, että meillä on tietoa siitä, mitä halutaan tehdä ja mitä sitten on tapahtunut, mutta on vaikea nähdä näitä syy-seuraussuhteita, että mikä on oikein johtanut mihinkä. Eli nyt voin kertoa, mitä kaupungit lupaavat ja mitä sitten lopulta tapahtuu, mutta hyvin harvoin on havaittavissa suoraa yhteyttä. 2008 Liverpoolia 2011 Turku ovat sellaisia mm, paikkoja, joissa on tehty mahdolliseksi tämä tällainen tutkimus, mutta näitä tarvitaan kyllä jatkossa lisää. Tämä on yksi avainsuosituksista meille. Jos nyt sitten mietitään näitä eh, seurauksia ja vaikutuksia, mitä on voitu yksilöidä. No ensinnäkin kulttuurinen vaikutus. Tässä on erilaisia asioita. Monet eivät ole kuinkaan käsin kosketeltavia, vaan hyvin subjektiivisia, mutta hyvin tärkeitä kuitenkin kaupungin kannalta. On selvää, että kulttuurikaupunkiohjelman isännöinti voi vaikuttaa selvästi eh, kulttuurisen elävyyteen kaupungissa. Tästä on paljon näyttöä on voitu vahvistaa verkostoja, korostimme asianosaisten mukaan ottamista, että kaikki istuvat saman pöydän ympärillä niin, että voidaan miettiä tiettynä aikana yhteistä toimintaa. Eli jos ajatellaan Liverpoolia, Essenia, Rooria, niin meillä on uudenlaisia liittoumia, joita on muodottu. Ne ovat tärkeitä tuona vuonna, mutta myös jälkeenpäinkin vaikuttavat ja voivat vaikuttaa siihen, miten kulttuuripolitiikkaa hallinnoidaan tuossa kaupungissa ja koko alueella jossain tapauksissa. Tämä antaa mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle eri maiden taiteilijoiden välillä, mutta myös eri alojen välillä. Niin kuin sanoin, niin joskus yhteys kulttuurin, koulutuksen ja liike-elämän välillä voi olla uudenlaista. Voidaan havaita, että voidaan liittoutua uudella tavalla, eikä ole yhteydessä vain tuttuihin tahoihin. Näin edistetään sitä, että uudenlainen työ jatkuu. Tässä inspiroi se, että on olemassa eurooppalainen yhteys. Näin kaupungit toimivat ehkä eri tavalla ja alasta tulee vielä kunnianhimoisempi. Ja toinen osa-alue, johon vaikutaan kovasti, on imagon muutos. Eli asiat havaitaan eri tavoin eh, tämän jälkeen ja tämä on tullut yhä selvemmäksi sen jälkeen, kun pääkaupunkistatus alettiin antaa eh, semmoiselle kaupungille, jotka eivät ole tunnettuja matkailukeskuksia Glasgow vuonna 1990 on hyvä esimerkki tästä. Siellä on paljon kulttuuria ja luovuutta, mutta sen eh, maine oli yhdistyneessä kuningassa aika huono. Ja tämä osoitti, että eh, kulttuurin renesanssi oli todellakin mahdollista. Ja tämä on selvä esimerkiksi Lintsissä, Itävallassa, Stavangerissa, Norjassa. E, eli nämä olivat paikkoja, joita ei tunnetu niiden kulttuurinsa takia, mutta ne ovat kuitenkin muuttuneet niin, että eh, muutos kestää paljon vuotta pidemmäksi, pidemmän ajan. Ja sitten nämä keskustelut, jotka koskevat kulttuuripääkaupunkiutta, tätä on käyty yhä enemmän viime vuosina. Ja sitten koko tämä uusi digitaalisen ja sosiaalisen median maailma tässä eh, avataan todella suuria mahdollisuuksia vaikutuksille. Eli täällä on pystytty keräämään todella mielenkiintoista tietoa esimerkiksi Turusta alkaen. On vaikea selittää näitä kaviota, kun aika on vähän, mutta tämä kuitenkin osoittaa ikään kuin tätä mediasykliä, joka liittyy pääkaupunkiin. Eli keskellä on kohta nolla. Tämä on se vuosi, kun kussakin maassa on ollut pääkaupunki, mutta on havaittavissa, että vaikka silloin on eniten medioiden eh, huomiota, niin voidaan havaita, että ennen ja jälkeen huomiota tulee yhä enemmän. Ja tämä usein liittyy juuri tähän eh, ehdokkaaksi asettumisprosessiin. Eli on tärkeää koko tämä matka, ei ainoastaan se, mitä tapahtuu tuona vuonna, vaan jo silloin, kun matkalle lähdetään. Eli käydään kansallista keskustelua siitä, mitä halutaan ja mihin halutaan mennä ja mihin halutaan päästä kulttuurista ja miten tämä liittyy muun Eurooppaan. Ja jos ajatellaan sitten yhteiskunnallista ulottuvuutta, niin se, mistä on puhuttu eniten, niin juuri tämä, eli se, miten eh, pääkaupunkius voi vaikuttaa ihmisten oman kuvaan itsestään ja mm, kuvaan, mitä ihmisillä on kaupungista 50-90 prosenttia paikallista väestöstä kokee, että kaupungista on tullut parempi paikka sen jälkeen, kun se on ollut kulttuuripääkaupunki. Tällä on tärkeitä yhteiskunnallisia vaikutuksia, sillä vaikka tämä ei ole käsin kosketeltavaa ja se on subjektiivista, niin kuitenkin se lisää ylpeyttä ja muuttaa suhtautumistapaa, niin erityisesti sen tyyppisissä kaupungeissa, jotka nyt ovat pääkaupunkeina, jossa taloudellisesti menee huonosti ja joskus on oltu ikään kuin jälkeen jääneitä ja on koettu, että ollaan syrjäytyneitä, niin tästä voi tulla todellinen käänne kohta, kun ihmiset ajattelevat, että itse asiassa me voimme tehdä todellakin jotain, jotain jännittävää, voimme antaa ihmisille syitä jäädä kaupunkiin. Tämä on vielä tärkeämpää yliopistokaupungille, eli ne ovat kaupunkeja, jonne kerätään opiskelijoita, mutta heitä on vaikea saada siellä pysymään. Eli tällainen kaupunkistatus ja tällainen aloite voi antaa ajatuksen mm, ihmisille, että ehkä kaupunki voi jäädäkin. Ja toinen tärkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus, vaikka tästä on erilaista näyttöä, on se, että tässä on lisätty kulttuurista kiinnostuneita, mutta tässä vaikutukset ovat ehkä aika lyhytaikaisia. Meillä ei ole vielä tarpeeksi töitä tehtyä, jotta tämä voitaisiin havaita pitkällä aikavälillä. Eli tässä on erilaisia eh, kaupunkia Helsinki 2000, Kimarais 2012 ja Maribor 2012 ja on osoitettavissa, että yli puolet paikasta väestöstä on ollut mukana jossain osassa pääkaupunkiohjelmaa. Eli näin on lisätty paljon ruohonjuuri eh, toimintaa. Ja sitten on vaikea mm, joitain tietoja kertoa, mutta meillä on paljon kaavioita, joilla pyritään selittämään sitten, mitä on edistetty vuodesta 1985 viimeisimpään eh, pääkaupunki mm, hetken, josta on tietoa. Tässä on nyt se ihmisten määrä, mitä ajatellaan osallistuneen eh, tapahtumiin. Usein puhutaan miljoonasta, mutta joskus on jopa paljon enemmän, näin ainakin sanotaan. Liverpool 2008 näkyy täältä erityisesti, ja tämä tarkoittaa itse asiassa tämän Liverpoolin osalta sitä, että siellä on yhden vuoden ohjelma, vaan nelivuotinen ohjelma. Eli kaiken kaikkiaan 18 miljoonaa ihmistä eh, osallistui toimiin, jotka liittyvät suoraan tähän ohjelmaan. 9,8 miljoonaa oli tuona kyseisenä vuonna näitä osallistujia. Ja jossain muualla on päästy 10 miljoonaa. Ja sitten taloudellinen aspekti, ja kohta lopetella. Jos ajatellaan vaikutuksia lyhyellä aikavälillä, niin on vaikea puhua työpaikkojen luomista ja niin poispäin, mutta on yhä enemmän laaduista tietoa siitä, miten tämä voi vaikuttaa matkailuun, antaa uusia mahdollisuuksia houkutella matkailijoita ja tämä voi vaikuttaa sitten tärkeällä tavalla kaupungin talouteen, eli on paljon osoitusta suuresta kasvusta kyseisenä vuonna ja joissa kaupungissa on pitkän aikavälin vaikutuksia, yhden, kahden tai viiden tai kymmenen vuoden vaikutuksia, eli näin monta vuotta sen jälkeen, kun maan on ollut kulttuuripää, tai kaupunki on kulttuuripääkaupunki, voidaan osoittaa, että eh, paikalle tulee enemmän turisteja nimenomaan tämän eh, yhteyden takia. Ja sitten kahvio, joka selittää tätä ihan lyhyesti, niin yleensä on niin, että tärkeintä on, ovat nämä luvut pääkaupunkiaikana ja on havaittavissa, että kasvua tapahtuu ennen tätä vuotta ja sitten sen jälkeen tulee pientä laskua. Se, miten kaupungit kykenevät myöhemmin tämän muuttamaan taas kasvuksi. Joillain kaupungilla menee ehkä pari-kolme vuotta siihen, että saadaan matkailija perusta taas eh, kasvamaan ja joissain eh, kaupungeissa on nopeaa laskua heti tämän vuoden jälkeen. Tämä osoittaa, että sinne tulee ihmisiä ainoastaan kyseisenä vuonna. Mutta joissain maissa tämä matkailijoiden houkuttelu onnistuu yhä paremmin ja paremmin ja joskus tulee jopa enemmän vieraita kuin silloin, kun maassa oli kulttuuripääkaupunki. Tämä on siis taloudellisesti todella, todella menestystarina. Ja se on sitten haasteita. No hyvä, hyvät uutiset ovat seuraavat. Moni haasteista, jotka havaittiin aikaisemmin vuonna 1994 Majerskov ja 2004 Pamela Rain tutkimuksessa havaitut ongelmat. Niistä on päästy yli. Aika harvalla kaupungilla ei enää ole suunnitelmia ja eikä ole mietitty kestävyyttä ja yhä enemmän mietitään tiedotusta ja markkinointia ja erotaan toisistaan paikalliset ja kansainväliset tarpeet, mutta on kuitenkin vielä muita haasteita, tarvitaan visiota, on varmistettava, että ohjelma ei ole tarkoitettu ainoastaan eliitille tai sitä ei mielletä näin, vaan huomioidaan kaikki ja sitten huomioitava eh, myös yhteiskunnallinen ja kulttuurinen agenda. Ja tämä liittyy sitten tähän eurooppalaiseen ulottuvuuteen. Tämä on todella oleellinen tavoite jonka mm, saavuttaminen on ollut hyvin vaikeaa tai on vaikea sitä näyttää, että näin on tehty. Jos ajatellaan eurooppalaista ulottuvuutta, niin siitä huolimatta, että 2005 alkaen on paljon selkeämmät suuntaviivat ja enemmän tukea eh, arvioinnille ja seurannalle, niin kaupungilla on yhä vaikeuksia päästä niihin lupauksiin, mitä lumparin tehtiin. Ongelmana tässä on se, että ohjelmasta on tullut niin houkutteleva taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti paikallisesti, niin paikalliset asiat ovat aina etusijalla, sillä aina mietitään eh, sitä, miten voidaan edistää paikallisesti tärkeitä asioita. Ja tämä on tietysti oleellista, mutta joskus taas vaikuttaa siltä, että tämä on ikään kuin tällainen pakkopuulla ja joskus edes eh, tiedotusvälineissä ei puhuta eurooppalaisesta yhteydestä, vaan puhutaan hyvin paikalla tasolla tästä eh, pääkaupungin kulttuurista. Mutta kuitenkin mielenkiintoa on ja on erinomaisia ohjelmaesimerkkejä eh, siitä, että lisäarvo voidaan saada Eurooppa-yhteydestä, mutta usein nämä ovat aika pieniä ohjelmia ja suunnattu vain pienille ryhmille, eikä niitä löydy helposti tilastoista, kun tietoja kerätään ja halutaan osoittaa, että on ollut menestystä, on ollut paljon taiteilijoita ja paljon ihmisiä paikalla, niin joskus näyttää siltä, että kaikkein eurooppalaisimmat ja kunnianhimoisimmat hankkeet eivät eh, menesty niin hyvin, eli lisää arvon eh, selitys pitää usein tehdä hyvin laadullisesti, se ei aina kaavioista käy ilmi tai tilastoista. Ja toinen on sitten eh, tietämyksen siirto, on hyvin vaikeaa verrata tätä, sillä yleensä kaikki hyvin pitkään verkot ovat olleet vain epämuodollisia, että kuka pitää kenestäkin ja tietää kenet. Ja nyt on varmistettava se, että kaikki voivat tasarasti osallistua osallistua. Jos ajatellaan tietoja, niitä on sieltä täältä ja niistä voi saada jonkun verran ajatuksia, mutta ei välttämättä systemaattista tietoa. Ja sitten ajatellaan lopputuloksia, niin tässä on selvää, että päätelmä voidaan sanoa, että 30 vuoden jälkeen tämä on hyvin kunnianhimoinen aloite. Se katalysoi kaupunkikehitystä ja on osoitettavissa, että on kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja pidemmällä aikavälillä tämä on selvempää silloin, kun lähdetään sellaista paikasta, jossa mm, alun perin taso oli alhainen ja pystyttiin osoittamaan, että matkailijoita tuli paljon lisää mutta että ohjelma voisi vielä vahvistua, niin on jatkuvasti mietittävä niitä suosituksia, mitä annetaan. On mietittävä sitä, miten määritellään visio. Siinä pitää olla tavoitteita, mutta se pitää lähteä liikkeelle myös paikallista tavoitteista. Pitää huomioida eurooppalainen ulottuvuus, mutta myös se, mitä ihmiset haluavat, ei koeta, että tämä ei mitenkään liity paikallisiin tarpeisiin kaupungin on jatkettava työtä, jotta saadaan oikean tasapainoon kulttuuri, eh, yhteiskunnalliset aspektit ja taloudelliset aspektit, sillä viime vuosina taloudelliset eh, ulottuvuudet ovat tulleet melkeinpä liian eh, tärkeälle sijalle ja näin ehkä kulttuuri on vähän unohtunut. On tärkeää, että on olemassa nämä linkit kaupunkien taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, mutta pitää kuitenkin aina muistaa asettaa kulttuurinen ja luova kehitys etusijalle. Eli eh, erityisesti sidosryhmiin on tämä ymmärrettävä, että voidaan varmistaa, että nyt ei yksinkertaisesti haluta vain saada turisteja paikalle. Sielläkin mm, vaikka sitä kävisi niin, että mm, ehkä paikallisen kulot, kulttuurin erityisulottuvuudet unohtuisivat, on muistettava poliittisen tuen ja riippumattomuuden tasapaino myös. Kaikki tämä löytyy tutkimuksesta minun omasta näkökulmastani ja koko tiimin näkökulmasta. Ja tämän viimeinen kuva voisin korostaa sitä, että paras tapa jatkossakin vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta on, että varmistetaan, että tästä asiasta todella käydään keskustelua avoimesti viime vuosina on ollut ongelmia sen takia, että jotkut kaupungit ovat pyrkineet osoittamaan ja kertomaan paikalliselle väestölle, mitä Eurooppa tarkoittaa, mutta ihmiset haluavat eh, ymmärtää sen aivan itse, eh, kyetä löytämään Euroopan itse. Nyt ei pidä antaa sellaista mielikuvaa, kansalaisille, että on olemassa ero paikallista ja Euroopan välillä, vaan he ovat itse eurooppalaisia. Heidän on oltava mukana kertomassa Euroopan tarinaa, jos he määrittelevät sitä ehkä eri tavoin kuin mitä jossain eh, ohjelmissa tai keskustelussa on esitetty, niin tämä on vain hyvä asia. Minä olen sitä mieltä, että koska Euroopan kulttuuripääkaupunkin ohjelmasta on tullut niin houkuttelevaa ja jännittävää, siihen kiinnittyy niin paljon tiedotusvälineiden huomiota, niin se on itse asiassa mahtava eh, Euroopan, eurooppalaisen keskustelun foorumi foorumi. Meillä on tästä esimerkkiä, kun käydään keskustelua ja pidetään konferensseja ja työpajoja, niin tämä edistää hyvin eh, vuoropuhelua. Varmasti eurooppalainen ulottuvuus pitää tuolloin astaa asemaan Jos ajatellaan sitten tietämyksen siirtoa, niin jatkon osalta tarvitaan eh, paremmat mm, puitteet Tarvitaan indikaattoreita, standardoitua tiedon keräystä, ei paljon indikaattoreita, mutta kuitenkin muutama niin, että kaikki tiedot kerätään eh, samalla tavalla niin, että omenoita verrataan omenoihin, eikä niin kuin tässä tutkimuksessa, että oli paljon putsattava näitä tietoja ja eh, tehtävä laatu, tarkkailua myös. Eli lopetan tähän ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tämä oli mielenkiintoista. Täällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Ensin Marie-Thérèse Smith. Madame Presidente, je voudrais vraiment vous remercier, Madame Garcia, de cet exposé extrêmement clair. Kiitos, Rova Garcia, tästä hyvin selkeästä puheenvuorosta. Täältä tuli mielenkiintoista tietoa, joka oli jo odotettavissa, mutta te annoitte tästä kohdentuntuvia esimerkkejä. Olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että tämä Euroopan kulttuuripääkaupunki-aloite – tuo todellista lisäarvoa. Me olemme kaikki nyt vaalikampanjan kimpussa puolen kuluttua vaalit ja on selvää, että pitää toimia paikan päällä niin, että siitä tulee selvää näyttöä kansalaisille. Voitte havaita, että tässä on paljon voitettavissa, voidaan antaa lisää sisältöä ja vaikuttaa yhä enemmän. Me tiedämme kaikissa toimissamme, että vaikeinta on aina arvioida sitä, miten on onnistuttu, minkälaista lisäarvoa on tuotettu. Ja on hienoa, että pystytte antamaan eh, tällaista tietoa, sillä kyllä luvutkin kertovat aika paljon. Minä olen ranskalaisena kansaskokouksen eh, tai parlamentin edustajana ollut valtuuskunnan kanssa, en ainoastaan Marseissa, vaan sen alueella. Ja oli hyvin mielenkiintoista nähdä, minkälaisia vaikutuksia pääkaupunkilla oli kaupunkikehitykseen. Jos ajatellaan niin Marsi oli avan, oli valinnut tietyn alueen. Marseille Provence oli, Provence oli tässä mm, alueena, vaikka Marseille ja ympäröivät eh, alueet kilpailivat keskenään, niin kuitenkin tämä johti siihen, että oli läheisempää yhteenkuuluvuutta. Tässä on yli 600 miljoonaa euroa eh, investoitu ja me saadamme mm, noin 8 miljoonaa kävijää kaiken kaikkiaan vuoden loppuun mennessä. Tämä oli mielenkiintoista ja sitten syyskuussa todettiin, että pääkaupunki mm, status, sillä on paljon vaikutuksia. Tällä on myös Eh, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. On ollut mielenkiintoista nähdä, miten marseilaiset ovat saaneet kaupungin uudelleen itsensä tämän ikään kuin muuttanut sitä imagoa, mikä oli. Niin kuin sanoitte, 2013 vuoden eh, alusta alkaen medioissa puhuttiin lähinnä eh, rikollisuudesta, Marseissa, mafiasta, kostotoimista välillä, mutta koska medioilla oli tämä tällainen eh, mielikuva meistä, niin ajateltiin, että tämä ei mitenkään onnistuisi. Me olimme siellä paikan päällä kuitenkin alkuvuodesta. Ja on todella havaittavissa tämä katalysaattorin vaikutus, niin kuin sanoitte. Eli jos ajattelemme esimerkiksi mysemmiä, niin siellä on ollut vaikea tilanne ja ainoastaan eh, tämän hankkeen avulla saatiin tämä muusuhake sitä etenemään. Valtio sanoi meille, että me autamme teitä tässä hankkeessa ainoastaan, jos te saatte kulttuuripääkaupunkistatuksen itselleni Ja näin sitten tässä kävi. Ja tässä on todella myönteistä vaikutusta, jos ajatellaan sitten eh, talojen remontointeja esimerkiksi eh, satama-alueilla, jossa oli todella eh, huonokuntoisia rakennuksia. Siellä on eh, teatteri rakentu Siilon, joka oli huonossa mm, kunnossa. Ja sitten meillä nousi huipputason hotelli, jonne tulee ihmisiä kaikkialta. Ja on ollut paljon tapahtumia keskustassa ja tämä on muuttanut paljon ihan sitä, miltä keskusta näyttää jos ajatellaan infrastruktuuria, ravintoloita, kaupunki on todella muuttunut ja ei tarvitse edes mainita, kuinka paljon turistia on käynyt ja tämä on vaikuttanut hotelleihin ja ravintoloihin ja sitten on tullut pitkäaikavälin investointeja mm, satamaan ja tätä ei olisi koskaan tapahtunut, jos pääkaupunkistatus ei olisi eh, saanut asioita liikkeelle. Eli tämä on kyllä eh, pitkäaikaista eh, kestävää kehitystä, jossa huomioidaan kuuluvuus. Me olemme huomioineet myös suosituksenne ja sitten tämä tiedon siirto, no siinä emme ehkä ole niin huipputasoa, mutta on todellakin eh, mietittävä näitä eri kulttuuritapahtumia, joihin liittyy eurooppalainen ulottuvuus ja on tärkeää tehdä selväksi, että paikallinen eurooppalainen taso eivät ole ristiriidassa keskenään. Tämä on mielenkiintoista, jos ajatellaan puolitoista miljoonaa investointina, mutta kun olemme miettineet aluekehitystä, niin kyllä tässä on ollut muutakin investointeja EAKRlta ja muilta rahastoilta on saatu rahaa, eli tässä on todellista synergiaa on tämä pääkaupunkihanke eh, ja sitten toisaalta muita mahdollisuuksia, joita ei niin hyvin tunneta, mutta nekin tulevat tärkeälle sijalle koko tässä hankkeessa. Eli jatkossakin on vielä parasta jatkettavaa, mutta tässä on jo eh, hyvin selvästi edistytty näinä vuosina. Kiitos oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Sitten eh, esittelijä Skuria. <clears throat> Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää Beatrice Garcia esityksestä. Se oli erittäin mielenkiintoinen ja hyvin tarkka ja hyvin yksityiskohtainen. Olen myös tyytyväinen siitä, että jotkut asiat, joita hän painotti esityksessä, ovat näkyvillä myöskin tässä mietinnössä, jota olemme valmistelleet parlamentissa ja komissiossa. Eli siis me olemme tekemässä hyvää työtä ja olemme menossa oikeaan suuntaan. Erityisesti huomasin nämä viimeiset asiat, joita hän mainitsi koskien yhteyttä kaupungin ja kansalaisten ja eurooppalaisen ulottuvuuden välillä, eli täytyisi löytää yhteyksiä paikallisten ja yleisempien aspektien välillä. Minulla olisi yksi kysymys olemme nyt käyneet myös neuvoston kanssa trilogia eh, ja yksi näistä asioista, joita olemme keskustelleet, liittyi mm, asioihin, joista neuvosto oli ehkä hieman eri mieltä, jota, eh, joita se ei ole mielellään hyväksyisi. Toinen liittyy tähän eurooppalaiseen ulottuvuuteen jonka neuvosto sitten lopulta kuitenkin hyväksyi, mutta toinen asia sitten oli ongelmallinen ja se liittyy eurooppalaiseen identiteettiin. Me halusimme painottaa, että yksi tavoitteista tässä kulttuurikaupunkiohjelmassa ja yksi myös sen välineistä oli juuri tämä identiteetti ja sen vahvistaminen. Eli tästä näkökulmasta haluaisin ymmärtää hieman paremmin, mikä on tohtori Garcian kanta tähän tämän tutkimuksen valossa ja sitten hänen oman kokemuksensa valossa. Grazie, Marco. Kiitokset Marko. Sitten Rova Tryppel. Kiitos Doris ja kiitokset Rova Garcia. Te puhuitte kulttuuripääkaupunkiverkostosta ja siitä, että nämä kaupungit ovat käynnistäneet yhteistyön ja että vaikutukset ovat olleet hyvin myönteisiä mutta että kyseessä on nyt ainakin tähän asti tällainen epämuodollinen verkosto. Kun puhutte tiedonsiirron muodollistamisesta, niin suosittelisitko sitä, suosittelisitko sitä, että eh, tämä yhteistyöverkosto toimisi eh, muodollisemmin? Ja toinen kysymykseni, onko todisteita siitä, että kulttuuripääkaupunki vuoden päätyttyä olisi tällaisia pysyviä, pitkäaikaisia sijoituksia, investointeja kulttuuriin. Eli onko tällaista vaikutusta näkyvillä? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Morten Lokegaard. Yeah, I would also like to thank you for... No minäkin haluan kiittää erittäin hyvästä esityksestä. Ja haluaisin kommentoida muutamia viimeisimpiä huomioita, joita, jotka myös mietinnön esittelijä mainitsi. Eli eurooppalainen identiteetti ja sen rakentaminen ja eh, tämä niin kuin tehtävänä ja mitä vaikeuksia siihen liittyy. Huomasin sen, mitä sanoitte siitä, että pääkaupung, kulttuuripääkaupungit jollain tavalla hyödyntävät tätä ajatusta siitä, että ne ovat kulttuuripääkaupunkeja ja sitten pyrkivät siinä, sen valossa myöskin edistämään omia paikallisia asioitaan. Mutta sitten tämä eurooppalaisen puolen edistäminen jää hieman varjoon. Ihmisiä tietystikään voi tähän pakottaa ja oli aivan oikeutettu, kun mainitsit, että tätä tilaisuutta pitäisi hyödyntää niin, että voisimme keskustella siitä, mikä on eurooppalainen identiteetti. Jotkut kaupungit näyttävät epäonnistuneet, epäonnistuneet tässä eurooppalaisen identiteetin edistämisessä. Sitten toinen kysymys. Oletteko huomannut, että ovatko tulevat kulttuuripääkaupungit toimineet paremmin tällä alalla? Vuoden 2017 pääkaupungit esimerkiksi tavoitteena siis ollut se, että lähtökohta olisi eurooppalainen ulottuvuus. Eli mitä, me, mitä nämä kaupungit voivat tehdä Euroopan puolesta eikä toisin päin. Eli meidän täytyy ajatella tätä aivan päinvastoin, ja tämä pitäisi ottaa huomioon myös silloin, kun kaupungit hakevat kulttuuripääkaupunkiasemaa. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Jos haluamme, että nämä kulttuuripääkaupungit ottaisivat esille keskustelun eurooppalaisesta identiteetistä, niin tämä asia täytyy ottaa huomioon myöskin alussa niin, että projektit laaditaan tätä silmällä pitäen. Thank you very much. Kiitos oikein paljon sitten Santiago Fisas. Presidenta. Kiitos puheenjohtaja ja oikein Lämpimät onnittelut myös esittelijällemme tästä hienosta esityksestä. Pari huomiota ja pari kysymystä. Ensinnäkin ongelma, joka tässä ehkä voidaan nostaa esiin, on tuo paikalliskulttuuri. Itsekin olen käynyt Marseissa Markus Kurriakin oli mukana, minä johdin tuota meidän pientä valtuuskuntaamme. Ja ehkäpä ainut ongelma, jonka havaitsimme vieraillessamme Marseissa ja ainut ehkä pieni valituksen sana, joka tuli esiin. Toki meillä sanottiin, että kaikki on toiminut hienosti, kaikki on ollut aivan hienoa, mutta entäpä sitten paikalliskulttuuri, paikallinen kulttuuri? Tässä käytetään rahoja, joita yleensä käytettäisiin paikalliseen kulttuurielämään, niin ne menevät nyt tätä kulttuuripääkaupunkihanketta tukemaan. Eikä tämä ole yksinomaan Marsein ongelma ollut, vaan näinhän on tietenkin kaikkialla. Ja sitten tuo Rouva Tryppelin kysymys siitä, että mitä tapahtuu tuon kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. En kyse nyt ole yksinomaan siitä, että että yhden vuoden aikana toteutetaan äh, hienoja kulttuuriesityksiä ja kulttuuritapahtumia, vaan eikö kulttuuripääkaupunkien nimeämisen pyrkimyksenä tulisi olla myös tällaiseen jatkuvuuteen pyrkiminen niin, että kulttuuritapahtumia olisi myös tulevaisuudessa? Kiitos. Sitten kollega Tökes. Köszönöm. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuuntelin Rova Garciaan puhetta, kuulin osan siitä ja se oli hyvin vakuuttava. Ja minä haluan osoittaa hänelle kunnioitusta ja tunnustusta. Minä haluaisin puhua omista kokemuksistani, jos tämä teille sopii. Minä halusin mainita kolme, kuukaut- eh, kolme kaupunkia, Sibiun, Hermanstatin, Romaniassa ja Peetsin kaupungin Unkarissa ja Kositsen unkarikilla Kassan, joka sijaitsee Slovakiassa. Minä olen ollut paikalla kussakin näistä ja kerännyt kokemuksia ja olen voinut havaita, että nämä kaikki olivat osa Itävalta-Unkarin imperiumia aikoinaan ja on selvää, että tämä pääkaupunki status antoi niille eh, valtavia kehitysmahdollisuuksia. Nämä ovat entisistä kommunistista maista ja se, että niistä tuli Euroopan kulttuuripääkaupunkeja, niin sillä oli merkittävä vaikutus. Itä-Euroopan entisissä kommunistimaissa tämä on todellinen käännekohta ja niistä tulee integraation tärkeitä välineitä. Ei kyseessä ole ainoastaan nyt muodollinen integraatio, eli se, että on allekirjoitettu EU-hun liittymissopimukset, vaan ihan todella reaalisesti on voitu näin havaita tämän, näiden kaupunkien ja kaupunkia ympäröivien alueiden integraatiota. Ja tämä edistää tämä kulttuuripääkaupungin asema, myös sitä, että voidaan paremmin ymmärtää molemminpuolisesti eurooppalaista henkeä. ja tämä edistää eh, kansojen vähemmistöjen välistä ymmärrystä. Etniset ja eh, uskonnolliset vähemmistöt eh, tulevat lähemmäksi toisiaan Eli tämä Sibiun kaupunki Romaniassa, unkariksi Nagysäbän on sen nimi, ja sama asia on eh, tämä Koositsen kaupunki, joka on tälläkin unkarin kielellä Kassa, ja sitten on Peetsin kaupunki, siellä on Slovenia ja Kroatia ja Itävalta lähellä. Nämä ovat tyypillisiä eh, monikulttuurisia alueita, ja siellä on ollut hyvin vaikea eh, historia ja se, että nyt on rauhan omainen tilanne, niin eh, tuo Sibiu oli luterilainen keskus merkittävällä tavalla, mutta se oli myös tärkeä romanialainen keskus ja eh, myös Unkarin keskuksena se toimi Habsburgien aikana. Ja siksi on hyvin tärkeää, että että tieto siirtyy, että voidaan lähentyä toisiaan. Ja kaikki tämä tapahtuu kulttuurin kautta kaikkein selkeämmin. Ja tästäkin syystä toivomme, että Timisoara, eli tämä Svar Unkariksi. Sieltähän lähti liikkeelle eh, koko eh, Romanian mm, vallankumous juuri. Tänään on tullut 24 vuotta kunneksi siitä, kun minutkin vietiin eh, Ceausescun aikana mm, pois ja tuolla, tuolloin eh, yhdessä eri vähemmistöt ja uskonnolliset ryhmät eh, taistelimme. Ja vaikuttaa siltä, että Timisoara eh, ja Kluts ovat molemmat ehdokkaina, mutta on muitakin kaupunkeja, jotka, jossa on unkarikeista vähemmistöä, jotka haluaisivat kulttuuripääkaupungiksi. Olisi hyvä, jos Euroopan unioni voisi näin tällä tavalla tukea meidän maitamme. Minä haluaisin vielä kerran kiittää Ja haluaisin korostaa sitä kaksinaisvaikutusta lopuksi, että tässä on todellakin eurooppalainen ulottuvuus ja paikallinen ulottuvuus. Ja niillä on suuri merkitys, jos ne saadaan tasapainoon keskenään. Jean Kiitoksia. Seuraavaksi Jean Thank you. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä. No, kuten edelliset puhujat sanoivat, niin tämä tutkimus oli hyvin kannustava. Yksi kysymys Huomasitteko mitään muutoksia kansalaisten asenteissa eh, kulttuuritapahtumiin ja sitten Eurooppaan ylipäätänsä nyt, kun oma kaupunki oli kulttuuripääkaupunki, ollaan puhuttu mm. paljon eh, euroskeptisismistä ja, ja haluaisin kuulla, mitä, mikä on kokemuksena näiden kaupunkien valossa. No sitten eri kaupungeissa tietysti on ollut erilaisia etuja ja erilaisia mahdollisuuksia, mutta yksi tärkeä asia on perintö ja perinnön jatkuvuus, eli tämän kulttuuriperinnön jatkuvuus. Toisissa eh, tämä nämä tapahtumat kasvavat ja toisissa taas on laskua kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen minkälaisia ehdotuksia tai suosituksia antaisitte tuleville kulttuuripääkaupungeille niin, että nämä edut ja hyödyt jatkuisivat myöskin tulevaisuudessa, sillä sehän olisi ihanteellinen tilanne. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Minulla olisi itsellänikin kysymys. Tuossa keskustelun aluksihan totesin, että me yhdessä esittelijän kanssa olemme kovasti korostaneet kaupunkialueiden kehitystä yhtenä tavoitteena. Se ei oikein tuosta teidän puheenvuorostanne kuitenkaan noussut esiin. Puhuitte kaupunkikuvasta, mutta se urban image ei kuitenkaan välttämättä ole sama kuin urban development kaupunkialueiden kehitys, joten me olemme todella pitäneet tärkeänä sitä, että tällä kulttuuripääkaupungilla olisi etua, hyötyä laajemmaltikin. Näin oli varmasti Liverpoolissa, näin on varmasti ollut myös Virossa, niin että on saatu käyttöön esimerkiksi sellaisia kortteleita, sellaisia kaupunkien osia, jotka olivat jääneet hiukan sivuraiteille ikään kuin, niin ne, niistä onkin, äh, nekin, ne onkin otettu kulttuurikäyttöön. Olisin tästä halunnut kuulla lisää. On kaksi kulttuuripääkaupunkia, jotka ovat äh, pyrkineet ottamaan äh, ympäristön, kaupunkiin, kaupunkialueen ympäristön myös paremmin huomioon. Luxemburg on näistä yksi ja näin ollen Luxemburg halusikin Mooselin saarin ja myös Etelä-Belgian ottaa mukaan kattavasti ja samoin sitten toisena Essen. Essenin alue, ja mielestäni tätä tulisi myös korostaa. Kaupunki yksin voi olla vähän yksipuolinen, joten olisi hyvä ottaa myös ne ympäröivät kunnat, ympäröivä alue huomioon, mutta tässä meillä on kyllä vielä kovasti työtä komission suhteen. Komissio ei aluksi ollut ollenkaan tätä mieltä, mutta ehkä sekin on tässä hiukan muuttamassa mieltä. Onko komissio paikalla muuten nyt, niin komissio voisi ehkä tähän myös lyhyesti vastata. Tässä minun huomioni, äänettäisinko nyt komissiolle puheenvuoro? Ei. Eli tohtori Garcia, te voitte nyt vastata meille kaikille. Thank you very much. Gracias. Kiitoksia, kiitoksia, merci. No niin, paljon kysymyksiä tuli. Ehkä aloitan tästä viimeisestä. Eli tämä kehitys, urban development. Huomaatte, että tässä tutkimuksessa on useita kohtia, joissa puhutaan fyysisistä vaikutuksista ja fyysisestä ulottuvuudesta, eli minkälaisia todisteita on tästä lisäarvosta, jota kulttuuripääkaupunkius on tuonut tälle kaupungille fyysisestä näkökulmasta ja fyysisen kaupunkikehityksen kannalta. Eli monissa kaupungeissa on yhdistetty tämä aloite omaan pitkän aikavälin kaupunkikehityssuunnitelmaan – ja tämä on vaikuttanut myöskin ihan fyysisesti infrastruktuurin kehittämiseen Marseilleissa esimerkiksi ja muissa, esimerkiksi Liverpoolissa myöskin on, on näitä yhteyksiä luotu. Tämä on kuitenkin osa-alue, joka täytyy ymmärtää monesta eri näkökulmasta. On siis tämä fyysinen puoli, rakennuspuoli, sitten on myöskin kuljetus ja liikenne ja myöskin yhteydet eri kaupungin osiin. Kuinka varmistetaan, että nämä ohjelmat auttavat yhdistämään eri kaupunki, kaupungin osat toisiinsa ja syrjäisimmät kaupungin osat keskustaan? me olemme huomanneet, että todisteet ovat hyvin ristiriitaisia tällä osa-alueella. On hyvin selkeitä myönteisiä vaikutuksia silloin, kun rahoitus on ähm, löydetty tämän ohjelman puitteissa, siis on pystytty sitten rahoittamaan myöskin näitä fyysisiä muutoksia. Liverpoolissa ja Marseillessa varmasti tulee tapahtumaan näin. Liverpoolissa esimerkiksi avattiin uusi ostoskeskus, joka ei liittynyt varsinaisesti tähän ohjelmaan, mutta sitten myöskin uusi kongressikeskus avattiin ja siellä voidaan sitten tulevaisuudessa järjestää konsertteja ja konferensseja Marseillessa taas. Myöskin on tapahtunut parannuksia tällä osa-alueella, mutta sitten on myöskin sellaisia esimerkkejä, jotka on otettava myös tutkimuksessa mukaan. Eli jotkut kaupungit ovat hyvin paljon rahoittaneet fyysistä infrastruktuuria, mutta niillä ei ollut minkäänlaista jatkosuunnitelmaa ja tämä on johtanut sitten kielteisiin tuloksiin. Tutkimuksessa me pohdimme toisaalta sitä, että pitäisi tunnustaa se asia, että kaupunkisuunnittelu on hyvin tärkeä asia ja siitä on hyvin paljon hyötyä, kun se yhdistetään pitkän aikavälin strategiaan ja vuoden, kulttuuripääkaupunkivuoden tavoitteisiin, mutta on tietysti sel- selvää, että siis voidaan, ei voida siis onnistua, jos toimitaan hyvin viime hetkellä ilman pitkän aikavälin suunnitelmaa. Myönteisimmät esimerkit ovat niitä, joissa eri kaupunginosat on yhdistetty onnistuneesti, onnistuneesti ja sitten on ollut pienempiä ohjelmia. No y- yhteenvetona sitten, kuinka vastaisin näihin kaikkiin kysymyksiin? No, jos ajatellaan yhteyttä ja myöskin tätä komission ehkä hieman kielteistä kantaa, jonka olette havainneet, havainnut tähän niin meidän täytyy muistaa taas, että kaikki kaupungit, joilla, joilla on tämä kulttuuripääkaupunkiasema, ajattelevat Euroopasta eri tavalla. Liverpool on taas lähempänä Atlanttia, kun taas sitten tätä niin sanottua mannerta, Eskä, ehkä yhteydet New Yorkiin ja Manhattaniin ja Sangaihin olivat siellä sitten tärkeämpiä. Täytyy kuitenkin myös muistaa, että kaikki eurooppalaiset voidaan yhdistää tähän hankkeeseen mukaan, vaikka täytyy tietysti ajatella myöskin muuta maailmaa, Aasiaa ja Yhdysvaltoja. No Marcellen kohdalla tietysti yhteydet Pohjois-Afrikkaan nousevat paremmin esille – Eli kyse on suuresta mosaikista, jossa on hyvin paljon osia. Puhumme myöskin symboleista ja kuinka ne otetaan tähän hankkeeseen mukaan. Tietysti on hienoa, että on olemassa kokonainen viikko tälle, ei, eh, kokonainen vuosi tälle hankkeelle, eikä vain muutama viikkoa. Ja jos sitten ajatellaan tätä eurooppalaista identiteettiä. On ihmisiä, jotka esimerkiksi ovat itse eurooppalaisia, mutta heidän isovanhempansa ovat esimerkiksi tulleet Kiinasta. Näistä asioista täytyy myöskin keskustella, kun puhutaan eurooppalaisesta identiteetistä. Eli kuinka sitten määritellään Eurooppa ja eurooppalaisuus? Se, että on tällainen vuoden kestävä ohjelma, alusta loppuun on mielestäni tärkeä ja se voi tuoda onnistumisia myöskin tulevaisuudessa. Eli kaupunkien täytyy ottaa huomioon tämä monimuotoisuus ja se, että eurooppalaisuus on hyvin laaja asia. Ehkä pyritään sitten houkuttelemaan paikalle turisteja, mutta tärkeää paikallisten yhteisöjen kannalta kuitenkin se, mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla. Niistä ei ehkä puhuta välttämättä tiedotusvälineissä, eivätkä ne tuo välttämättä turisteja, mutta ne ehkä sitten saavat kansalaiset kuitenkin kiinnostumaan enemmän Euroopasta. No, yksi kysymys oli, että onko todisteita siitä, että eurooppalainen, Euroopan kulttuurikaupunki sitten auttaisi tai muuttaisi ihmisten kantoja Euroopan unionista. Meillä ei ole tästä todisteita ja tätä voi olla vaikea saavuttaa. Itä-Euroopan maissa ollaan hyvin innostuneita – ainakin joissakin maissa siis ollaan innostuneempia tästä eurooppalaisu- eurooppalaisuudesta, mutta sitten muissa maissa taas on viime vuosina tullut esille erilaisia ongelmia. Eli monilla on ennakkokäsityksiä, jotka täytyy kyseenalaistaa. Jotkut kaupungit ja jotkut yhteisöt olisivat ehkä ylpeämpiä eurooppalaisuudesta, jos voitaisiin selkeästi eh, määritellä ja tarjota eh, selkeitä vaihtoehtoja. Siis totuus on se, että ohjelmissa ei välttämättä aina näy se, mitä, mitä kaupungissa todellisuudessa tapahtuu. Erityisesti yliopistokaupungeissa on erilaisia yhte, yhteistyömuotoja opiskelijoiden kanssa – mutta täytyisi miettiä myös, että mitä tarkoittaa, mitä tämä tarkoittaa eurooppalaisuuden kannalta, että on näitä yhteyksiä eri toimijoiden välillä. Ehkä nämä hankkeet eivät välttämättä näy siellä etusivulla, sillä tämä, tähän liittyy myös se, kuinka tiedotusvälineet sitten ottavat hankkeen esille ja kuinka ne sitä käsittelevät – Paljon on siis vielä tehtävää minun mielestäni sen eteen, että voitaisiin edistää tätä asiaa. Ja sitten myös, jos ajatellaan laadukasta arviointia, niin sitä täytyy myöskin edistää. Eli minä kannustan teitä kaikkia Cities on the Edge tutustumaan Cities on the Edge-ohjelmaan, eli siihen, kuinka äh, Liverpool, Marseille ja Napoli ja muut kaupungit voidaan yhdistää yhdeksi kaupunkien verkostoksi, jotta voidaan käsitellä vaikeita asioita äh, liittyen rikollisuuteen ja muihin vaikeisiin aiheisiin. Ja samalla voitaisiin sitten myöskin luoda tällainen kulttuuriverkosto, vahva kulttuuriverkosto Valitettavasti tämä asia ei tullut tiedotusvälineissä kovin paljon esille, eikä sitä tuotu etusivuilla esille riittävästi. Tämä oli valitettavaa. No, mielelläni jatkan keskustelua vielä ja mainitsin vielä muutamat, muutamia kommentteja, joita tuli No, kuinka paljon kansalaiset sitten ottavat omakseen nämä hankkeet ja tapahtumat? Kun puhutaan kulttuurista, niin se voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Kyse ei ole mistään taidefestivaalista, siis pääkau- kulttuuripääkaupunki ei ole sama asia kuin festivaali. Eli tarkoitus on tarkastella omaa asemaa monesta eri näkökulmasta, ottaa mukaan urheilu ja monet muut osa-alueet. Eli aja, eh, tämä on paljon laajempi asia kuin taide. Tarkoituksena on tarkastella kulttuuria monilla eri tasoilla. Tarkoituksena on tietysti houkutella vierailijoita ja turisteja kaupunkiin. Täytyy olla hyvin näkyviä tapahtumia, operaa, eh, balettia, mutta joidenkin paikallisten yhteisöjen osalta täm, nämä eivät ole niin tärkeitä, nämä suuret tapahtumat, vaan tärkeää oli se, kuinka kaupunkilaiset otetaan mukaan esimerkiksi Marseillessa. Meidän, me tarvitsemme siis myös näitä yhteiskunnallisia ohjelmia, jotka eivät välttämättä kiinnosta turisteja ja vierailijoita ja tiedotusvälineitä. Nämä asiat eivät välttämättä näy lehdistötiedotteissa ja esitteissä, joita lähetetään, mutta tällaisia yhteiskunnallisia aloitetaan yhä enemmän. Jos sitten mennään tutkimaan eri kaupunkeja ja kysytään kansalaisilta, mitä te muistatte kulttuuripääkaupunki vuodesta, mikä oli teille tärkeää, niin kuulemme esimerkiksi vastauksia, joissa mainitaan, eh, sanotaan, että minulle olisi ollut tärkeää tämä asia, mutta se ei ollut esillä kulttuuripääkaupunkivuoden aikana. Eli on myös otettava huomioon se, kuinka tämä vuosi paketoidaan ja nämä kaikki aloitteet paketoidaan niin, että otetaan huomioon myös muutkin hankkeet, eivätkä vain ne, joita tapahtuu museoissa ja teattereissa. Yhä useammin siis kuulemme tällaisia vastauksia. Ja mutta siis usein myös tämä vuosi tuo tullessaan suuria muutoksia paikallisille yhteisöille. Yksi maininta taisi olla myös hieman erilainen kuin mä muut huomiot ja haluaisin siihenkin vastata. Investoinnit, jotkut kaupungit investoivat, jotkut kaupungit eivät ja siis meidän täytyy edelleen siis varmistaa, kun me arvioimme, onko vuosi ollut menestyksekäs tai e-, epäonnistunut, niin esimerkiksi Glasgow vuonna 1999 jos tutkimus olisi tehty vuonna 1995-1996, niin silloin olisi ajateltu, että tämä vuosi olisi epäonnistuminen, mutta kun katsottiin tilannetta kymmenen vuoden päästä, niin sitten vasta huomattiin, kuinka suuri muutos oli tapahtunut kaupungissa ja minkälaista kehitystä kulttuuripääkaupunki vuosi toi tullessaan. Siihen tarvittiin kuitenkin kymmenen vuotta ennen kuin tulokset olivat näkyvissä. Jotkut kaupungit ovat onnistuneet heti. Lille on kehittänyt menestyksekkään ohjelman, jolla kulttuuripääköpivuosi yhdistettiin tulevaan kehitykseen ja se on ollut hyvin tärkeä ja menestyksekäs. menestyksekäs. Eli tutkimuksessa näette myös näitä yksittäisiä esimerkkejä. Eli halusin vain sanoa, että ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia. Jos sitten ajatellaan matkailun kasvua, niin eivät kaikki kaupungit välttämättä tarvitse tätä matkailun kasvua. Se ei välttämättä ole se tärkein tavoite. Ehkä nämä kaupungit haluavat keskittyä enemmän yhteiskunnallisiin hankkeisiin. Nämä voivat olla tärkeämpiä paikallisyhteisössä. Jotkut kaupungit ovat onnistuneet eh, monella eri alalla, kuten matkailussa ja infrastruktuurissa ja muissa, mutta sitten jotkut kaupungit taas menestyvät yhdellä osa-alueella paremmin, mutta ei sitä pitäisi mielestäni nähdä kielteisenä asiana. Täytyy hyväksyä, että jotkut kaupungit ovat onnistuneet hyvin matkailun kehittämisen alalla, ja toiset kaupungit eivät taas ole pitäneet sitä niin tärkeänä, vaan ovat enemmän halunneet panostaa kulttuuritoimijoihin – tärkeintä menestyksessä on se, että onko alkuperäiset tavoitteet saavutettu. Totta kai, jos tavoitteena on ollut tulla suureksi matkailukohteeksi ja siinä ei onnistuttu, niin silloinhan on epäonnistuttu. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tämäpä oli kattava esitys, joka antoi meille paljon ajattelemisen aihetta tuleville vuosille. Ja todella myös Raati ja muut tai tulevat kaupungit, jotka pyrkivät kulttuuripääkaupungeiksi aivan varmasti, saavat tästä myös paljon oppia. No niin, onko siellä komissiosta joku, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Prendre, prendre. Niin, halusimme käyttää puheenvuoron kiittääksemme parlamenttia siitä, että tämä tutkimus on tilattu. Kiitos tohtori Garfialle siitä, että tämä tuli tänään paikalle. Tämä on oikein hyödyistä, koska tällainen tutkimus mahdollistaa pitkän aikavälin eh, näkökulman asiaan, niin kuin täällä on korostettu. Ja komission osalta haluaisin nyt alueita tätä viimeistä seikkaa, mitä Arva Karsia sanoi, että oleellista kulttuuripääkaupunkien osalta Euroopassa on se, että niiden ohjelma otetaan mukaan laajempaan strategiaan. Täällä on puhuttu kaupunkien uudistamisesta, niin tämä ei ole kaikissa pääkaupungeissa oleellisinta Koositsessa se oli ja Marseissakin hyvin tärkeää ja sitten eh, San Sebastianissa San Sebastianissa tämä tilanne ei tule olemaan näin, sillä se on kyllä aika tunnettu kaupunki, siellä on kansainvälinen eh, festivaali, elokuvafestivaali ja niin poispäin, mutta San Sebastianin osalta halutaan edistää kaupunkilaisten osallistumista näihin kulttuuritapahtumiin, sillä toistaiseksi eh, San Sebastianissa nämä ovat vain eliitin omia tapahtumia, eli ajatuksena on että pitää huomioida nämä alkuperäiset eh, tavoitteet ja ne vaihtelevat eri pääkaupungissa. Mitä tulee sitten tähän asia, jota parlamentti kovasti korosti, että jos ajattelemme muita aloitteita eli niihin, niin ehkä Rova Garcia voisi niistäkin puhua, jos ajatellaan esimerkiksi tätä eh, Iso-Britannian ehdotusta UK City of Culture. Se on vähän samantapainen ajatus tai suurin piirtein samanlainen kuin Euroopan pääkaupunkiajatus, vaikka siinä ei ole tätä eurooppalaista uno, ulottuvuutta niin paljon, mutta ehkä kannattaisi voida huomioida myös nämä muut aloitteet. Kiitos. Äh. Kiitoksia. Mukavaa, että Liverpoolissa oli jopa tuo atlanttinen ulottuvuus, mutta ehkä nyt äh, pidetään kuitenkin tuosta eurooppalaista ulottuvuudesta kiinni. Saimme paljon tietoa, kiitämme sydämellisesti. Ja tuo tutkimushan äh, on saatavilla. E, tätä kaikkea ei suinkaan käyty läpi tänään. Ehkäpä täällä on tuosta kaupunkisuunnittelusta vielä hiukan enemmän. Sitähän jäimme hiukan kaipaamaan. Vielä mm, palaan siihen, että yhdessä esittelijän kanssa olemme taistelleet kolmen tavoitteen puolesta. Kaupunkisuunnittelu, eurooppalainen ulottuvuus ja eurooppalainen identiteetti. No, kaksi on saatu hoidettua, eurooppalainen identiteetti äh, aiheutti kovasti epäilystä kansallisten asiantuntijoiden mielissä. No, luovuimme sitten siitä, kunhan tuo eurooppalainen ulottuvuus muistetaan. Kiitoksia. Kiitos työstänne ja me siirrymme esityslistalla eteenpäin. Nimittäin esityslistan kohta 5 vastuuvapaus 2012 EUn yleinen talousarvio. Valmistelijamme on Morten Lokkikaard. Morten, ole hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kollegat. Niin kuin tietenkin tiedätte, meidän parlamentin rooli on myöntää vastuuvapaus komissiolle edellisestä vuodesta sen jälkeen, kun olemme tarkastelleet hyvin tarkasti sitä, miten komissio on toimeenpannut maksut ja budjet, talousarvion valvontavaliokunnan kyvykkäät kollegamme ovat tätä asiaa tarkastelleet ja saavat sitten lausunnot tähän vastuuvapausmietintöön muilta valiokunnilta myös meiltä. Tässä siis tarkastellaan 2012 äh, talousarviota. Aivan varmasti olette lukeneet komission toimintakertomuksen sekä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kulttuurialan vastuuvapauskysymyksistä. No, enhän minä tässä nyt sitten kaikkiin yksityiskohtiin mene, mutta voin kuitenkin äh, muistuttaa mm, kulttuurikoulutus- ja urheilualan kysymyksistä. Mehän olemme nähneet, miten rahat on käytetty ja jos meillä on joku asia jäänyt epäselväksi, niin voimme kysyä lisätietoja komissiolta. Minä olen tähän tehnyt kuusi kohtaisen ehdotusluettelon tähän tekstiin. En minä tässä nyt mene yksityiskohtiin, mutta kollegat, äh, kysyisin teiltä kuitenkin, että jos olette tämän lukeneet, niin onko teillä jotain huomioita? Ja tietenkin pyytäisin, että tarkastelette omia erikoissa aalojanne ja sitä, että niiltä osin voitte olla tyytyväisiä siihen, miten komissio on rahat käyttänyt. Minä olen nämä äh, varjoesittelijöiden kanssa tehnyt tässä yhteistyötä ja rouva puheenjohtaja, tässä oikeastaan kaikki, mitä tässä vaiheessa haluan sanoa. Ja jos jotain huomioita jollakulla on, niin mielelläni otan vastaan. Kiitos. Tuliko valmiiksi? Puheenjohtaja mikrofoni. Tosiaan tammikuussa, ei kun milloinkas tästä äänestetään. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 15. tammikuuta ja me toimitamme äänestyksen sitten helmikuussa. Onko komissiolla jotakin huomioita? Onko täällä komissiosta joku paikalla? Joku, joka haluaa sanoa jotain? Ei, ei, ei ketään. Kukaan ei halua sanoa mitään. No niin, kiitoksia läsnäolostanne, arvoisa komissio. Sitten seuraava esityslistan kohta. Nimittäin Euroopan gastronominen perintö, kulttuuri- ja koulutusnäkökohdat. Tämä on oma-aloitteinen mietintö. Santiago Fisas, ole hyvä. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Doris. Haluaisin aivan ensiksi muistuttaa gastronomian määritelmästä. Nykyään katsotaan, että se liittyy ravitsemuksen eri osioihin ja terveyteen. Ajatellaan tässä ruokailutottumuksia, mutta gastronomia liittyy myös sosiaalisiin ja perhesuhteisiin, kulttuurisiin tapoihin ja se on myös taloudellista ja työllisyyden osalta ja matkailun osalta tärkeää. Ja gastronomia sinänsä, eli se tyydytys, mitä saa, kun syö ja juo. Eli kun gastronomista puhutaan, niin pitää huomioida kaikki nämä seikat, jotka vaikuttavat kovasti ihmisten elämän laatuun. Muistuttaisin, että WHO sanoo, että nyt noin 1,2 miljoonalla ihmisellä on ylipaino-ongelmia suurin piirtein yhtä moni kärsii aliravitsemuksesta ja jos näin jatketaan, niin kohta lähes kaikki eurooppalaiset ovat ylipainoisia. Ja Yhdysvaltain eh, sairauskeskus kertoo, että nyt ensimmäistä kertaa voi käydä niin, että jos lasten ylipaino jatkuu, niin seuraava sukupolvi, sen elinolot on ehkä, odot on ehkä lyhyempi kuin vanhempien. isä unohtaa, että ylipaino on ensimmäinen kuolin syy maailmanlaajuisesti. Ja kun tämä liitetään sitten sellaiseen eh, elämäntapaan, että liikutaan yhä vähemmän, lapset eivät enää kävele kouluun, he eivät niinkään paljon enää leiki puistoissa tai pihalla, vaan istuvat siellä videoiden ja videopelien internetin edessä. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että lapsille ja nuorille opetetaan oikeanlaiset gastronomiset tavat ja myös liikuntaa on edistettävä. Tässä on siis kaksi ongelmaa, ylipaino ja liikkumattomuus. Ja siksi pitää nyt miettiä, mitä on tehtävä, jotta nämä ongelmat voidaan ratkaista. Ja se unohtaa, että ne aiheuttavat eniten kuolemia koko maailmassa. Koulun tehtävä olisi nyt asettua etusijalle perheen sijaan tässä työssä. Monessa maassa ollaan tästä tietoisia. On perustettu ravitsemusverkosto, jossa on kymmenen maata mukana. Toivottavasti muutkin maat tulevat siihen mukaan. Ja halutaan näiden maiden kesken jakaa parhaita käytänteitä. Ja Madridissa pidettiin huhtikuussa kokous Nutrition in Schools Across Europe. Ja aiheena oli koulujen eh, tarjoama ravinto ja minkälaatuisia ruokia koulussa tarjotaan. Täältä mietinnöstä löytyvät nämä seikat, eli koulutukseen liittyvät ravitsemusseikat, mutta tämän lisäksi mainitaan myös kulttuuriset ja taloudelliset gastronomian ulottuvuudet. Mitä tähän koulutusosioon tulee, niin siinä pyydetään, että jäsenvaltiot ottaisivat mukaan opinto-ohjelman tietoa ravinnosta ja ravitsemustottumuksesta, gastronomiasta, eh, puhuttaisiin eh, ruoan valmistuksesta ja sosiaaliskulttuurista ulottuvuuksista ja mainittaisiin myös kuluttajien oikeudet. Tämän lisäksi on tärkeää, että kouluissa tarjotaan kunnon ravintoa. Tämän lisäksi täällä puhutaan siitä, että koulussa on korostettava liikuntaa. Tämä on tärkeää. Hyvä äh, ravitsemustilanne parantaa myös oppilaiden oppimiskykyä ja vaikuttaa heidän ravitsemustottumuksensa sitten aikuisena. On tärkeää, että opettajat on koulutettu hyvin, kun he opettavat ravitsemukseen liittyviä asioita sekä koulussa että yliopistoissa. Sitten meillä on kulttuurinäkökohta osio ja tässä korostetaan sitä, että on otettava esille, kuinka moninaista meidän kulttuuriperintömme on. On eh, paikallisia elintarvikkeita, on otettava Unescoon mukaan jotkut maininnat, näin on jo tehty paikallista ruuista, ja ehdotetaan, että kaupungit asettuisivat ehdolle Unescon gastronomia eh, toimintaan ja halutaan korostaa sitä, että gastronomia on tärkeä väline ravitse, ravintola-alalla ja turismissa ja se liittyy myös tutkimukseen muiden muassa. On edistettävä niitä ravitsemustottumuksia, jotka mahdollisimman terveyden korkean tason. Ja sitten tietysti on muistettava, että jos ruokailemme oikein, niin tämä nautinto on todella suuri. Tässä ei nyt ole sen enempää, paikalla ei ole paljon kollegoja, mutta ehkä voimme miettiä vielä sitten määräaikoja, mitä meillä on jättää tarkistuksia, niin että tämä teksti voitaisiin hyväksyä muistaakseni helmikuussa valiokunnassa, mutta ehkä sihteeristö kertoo tästä lisää. Kiitoksia. Täällä on yksi pyyntö. Ensin Emma McLaughlin. Thank you. Uh, well, first... Kiitoksia. Aluksi haluan kiittää tästä luonnos, mietintöluonnoksesta. Tähän on otettu mukaan monia ehdotuksia, joista on keskusteltu ja minun omiakin ehdotuksiani. Kiitokset siitä. Minä pidän tästä selkeästä rakenteesta, jolla kulttuuri- ja koulutusnäkökulmat on otettu huomioon se on tärkeä asia. Olin hyvin tyytyväinen tähän kulttuuri-kulttuuri eh, kulttuuripuoleen tässä mietinnössä. Se on hyvin tasapainoinen yhteenveto alueellisesta, paikallisesta eh, ja eurooppalaisesta tasosta. Ja arvostan sitä, että on painotettu gastronomian yhteiskunnallista merkitystä ja gastronomisen perinnön merkitystä ja sitä, että olette painottaneet tässä myöskin näitä gastronomisia tapahtumia ja festivaaleja. Minun mielestäni meidän täytyy varmistaa, että saamme hyvän tasapainon kilpailukyvyn ja koulutuksen ja kulttuurin välillä. On tärkeää tietysti painottaa myös lapsille eh, sitä, että ne eh, lapset oppisivat hyvin alkuvaiheessa jo gastronomisen perinnön ja ravinnon merkityksen. Minun täytyy vielä tarkastella tarkemmin, mutta meidän täytyy siis eh, mielestäni vielä enemmän painottaa kulttuuripuolta eikä sitten tätä ravintopuolta, joka ei ole niin meidän erikoisalaamme haluaisin myöskin, että tähän otetaan mukaan lisäarvo, jota gastronomia tuo matkailualalla esimerkiksi ja työpaikkojen luomisessa ja nuorten työllistämisessä. Monethan nuoret opi, siis työskentelevät mm, gastronomia-alalla ja majoitus, ja majoitusalalla. Eli meidän täytyy tätä kulttuuripuolta painottaa ja voitaisiin mainita myös muutamia mestarikokkeja, joita meillä täällä Euroopassa on. Kiitoksia kuitenkin tästä tärkeästä työstä. Odotan innolla yhteistyötä tämän asian parissa. Ja oikein gastronomista ihanaa joulua kaikille. <laughs> Danke. Kiitokset. Sitten herra Tökes. Tistää elnök kedves! Hyvä puheenjohtaja, arvon kollegat. On hienoa, että herra Fisas on laatinut näin hienon mietinnön, sillä mekin olemme oikein ylpeitä Unkarin gastronomiasta, Transylvanian alueen keittiötaidosta ja gastronomia on aina oleellinen osa kunkin kansan kulttuuria, tai jos ajatellaan viinejä, niin mm, viinitkin ovat tärkeillä siellä pääkaupunki aikana, juotiin oikein hyvää viiniä, mm, kävimme perinteisessä eh, ravintolassa ja kulttuurin oleellisin osa, jotta voi tutustua toisiin, on nimenomaan toisten kansojen eh, keittiöperinne ja gastronomia. Ja kun Amerikka eh, tuo tänne omia ruokia, kaikki nämä eh, nakit ja hotdogit ja muut mm, monikansalliset ruoat, levivät kaikkialle, niin on tärkeää, että emme unohda omia perinteitämme, ne eivät saa hävitä. Mehän olemme eurooppalaisia nimenomaan sillä tavoin, että eh, otamme mukaan juuri niin kuin McClarkin sanoi, eh, kaikki nämä keittiötaidon osoitukset, niin tämä on tärkeää siellä myös kulttuuripääkaupungeissa, eli näin voidaan viitata myös siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin. Ja haluaisin vielä mennä pari muutakin seikkaa. Meillä Itä-Euroopassa tähän asiaan liittyy tärkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus. On miljoonia, jotka Eh, elävät todellisessa köyhyydessä, että tämä liittyy myös esimerkiksi romanistrategiaan. Tällä on todellisia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, joka on hyvin kaukana näistä hienoista lounaista ja päivällisistä, kaikki nämä ihmiset. Eli ehkä tätä asiaa voisi tässä vielä vähän lisää miettiä tältä osin ja sitten toisaalta perinne ja terveys. No perinteinen keittiö ei välttämättä ole terveellistä, näin meillä käy. Esimerkiksi jos ajatellaan, mitä unkarilaiset kauan sitten söivät, niin syötiin eri tavalla kuin nykyään. Ja nyt eh, gastronomia olisi kehitettävä niin, että vanhat ehkä eh, epäterveelliset perinteet, niitä voitaisiin kehittää kiinnittää niin, että huomioitaisiin samanaikaisesti perinne ja mm, kehitys, kun gastronomian mm, kulttuurista ulottuvuutta arvioidaan. Eli nyt haluaisin Santiagolle toivottaa oikein mm, paljon työn iloa ja odotamme mielenkiinnolla, mielenkiinnolla lopullista tekstiä. Kiitos. Kiitos, herra Nyt seuraavaksi annan puheenvuoron Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Santiago Fisas siitä, että olette tätä asiaa käsitellyt. Mielestäni se on tärkeää. Gastronomiahan on usein monen ongelman keskiössä, mutta se ehkä unohtuu usein 2000-luvulla. Kuten täällä sanottiin, se liittyy tärkeällä tavalla eurooppalaiseen kulttuuriin, se on matkailuvaltti, mutta toisaalta on huomioitava myös nämä eh, ravitsemustaistot, mitä tällä hetkellä käydään. Täällä on mainittu lukuja, mutta voi sanoa myös, että 35 miljoonaa ihmistä kuoli vuonna 2005 eh, sairauksista, jotka eivät ole tarttuvia. Eli sairauksista, jotka johtuivat eh, vääränlaista ravitsemuksesta tai liikunnan puutteesta. Eli nyt on hyvin tärkeää antaa tietoa ihmisille tasapainoista ravinnosta. On tietysti lähtöä liikkeelle mahdollisimman nuorena. Lapsia koulutettava ihan alusta alkaen ja tämä on tärkeää koulujen ohjelmissa. Tarvitaan tämmöistä tasapainetutun eh, ja terveisen ravinnon edistämistä on olemassa Euroopan laajuisia ohjelmia, tämä School Food Scheme, joka eh, Ranskassa on saanut muodon, että edistetään eh, välipalana hedelmiä, sillä hedelmien kulutus on yksi tärkeä asia ravitsemuksessa. Ja sitten haluaisin mainita myös tämän mielihyvän, josta Santiago puhui, on selvää, että gastronomian on liityttävä mielihyvän ajatukseen. Eli Euroopan unionin on tuettava näitä hankkeita, on tuettava koulujärjestelmiä, joissa edistetään eh, gastronomiaa ja pidetään sitä yllä, annetaan myös tietoa eh, ravitsemuksesta ja on tuettava eri aloitteita. Moni varmasti täällä tuntee tämän slow food-aloitteen, eh, jolla vastustetaan fast foodia ja näin eh, kouluissakin eh, edistetään esimerkiksi puutarhojen mm, perustamista niin, että voidaan havaita ihan mistä ne vihannekset ovat peräisin ja niitä sitten myös syötäisiin. Ja meidän on edistettävä rikasta ja monipuolista gastronomiaa, eikä nyt enää tarvitse enää mainita edes tätä matkailuulottuvuutta. Jos ajatellaan luovan ja kulttuurialan suhteita tähän, niin tietysti gastronomia on tärkeä osasta. Kiitos. Kiitos. Onko täällä joku komissiosta, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Ei näytä olevan, joten Santiago vielä. Kiitos Doris. Kiitos kaikille kollegoille näistä puheenvuoroistanne. On todella suuri ilo tehdä yhteistyötä mm, Emma McLaughlinin kanssa, niin kuin teimme tuossa urheilumietinnössäkin. no, meillä on välillä erimielisyytemme, mutta yhteistyö sujuu kuitenkin hienosti. Kun ajatellaan näitä painotuksia, niin gastronomian alalla todella juuri matkailu, nuorten huomioon ottaminen, kaikki tämä tietenkin on oikein hyvä, samoin nuo merkittävät keittiömestarit, joita meillä Euroopassa on. Euroopan gastronomiaa verrattuna muihin maailman maan osiin on meille kyllä hyvin merkittävä asia. Kun ajatellaan sitten kouluja, mm, niin kyse on siis yksinomaan suosituksista. Kun ajatellaan, että meillä ei tietenkään tässä toimivaltaa ole, toimivalta on jäsenvaltioilla ja joissain tapauksissa, niin kuin minun oman kotimaani tapauksessa, toimivalta on vielä alemmalla tasolla, eli autonomisissa valtioissa, mutta kun ajatellaan ihan perustietoja, esimerkiksi ravintotietämystä, niin olin eräässä koulussa Madridissa ja sitten ähm, eräs sydänasiantuntija, äh, kirurgi Foster, kertoi siitä, että oli tehnyt yhteistyötä muun muassa kolumbialaisten lasten kanssa ja todella tieto siitä, että mikä on kunnollista ravintoa, niin tämä tieto täytyy välittää lapsille jo hyvin pienenä, ihan kolme-neljä-vuotiaana, jolloin lapset ovat hyvin vastaanottavaisia. Joten ehkäpä mitä kouluihin tulee, niin voitaisiin tehdä suosituksia näistä hyvistä gastronomisista tavoista. Tämä on hyvin merkittävää mm, ihmisten tulevaisuutta ajatellen. Ja sitten mitä tulee hyvän ystävän herra Tökesin, olemme puhuneet todella tästä, kulttuuriulottuvuudesta myös muun muassa etnisistä vähemmistöistä ja kaikkien eri ryhmien mukaan ottamisesta. Ja Mari Teres, sinulle halusin todeta, että juuri slow food aihe on itse asiassa mukana tässä tekstissä. Yhdessä kohdassa slow food-aiheesta juuri puhutaan, koska on hyvin tärkeää nostaa esiin näitäkin kriteereitä. Kyllä se tosiaan täällä mukana on, mutta joka tapauksessa odotan kovasti innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja odotan kovasti tarkistuksianne. Kiitos. Kiitoksia Santiago. Sitten määräaika tarkistusten jättämiselle on 16. tammikuuta ja me toimitamme äänestyksen helmikuussa. Oikein paljon kiitoksia. Nyt siirrymme esityslistamme kohtaan seitsemän. Kyseessä on keskustelu European Theatre Conventionin ETC, eli Euroopan teatteri bakteeriyhdistyksen edustajien kanssa. Yhdistys on perustettu vuonna 1988. Se on pan-eurooppalainen etujärjestö, joka ajaa teatterien asiaa 25 eri maassa. Ennen kaikkea kyse on paitsi ajanmukaisen teatteritoiminnan ajamisesta myös muun muassa näyttelijävaihdoista ja myös koulutushankkeista näyttelijöille sekä ylipäätään koulutusmahdollisuuksien vahvistamisesta elinikäisen oppimisen piirissä ja siitä, että nuoret saadaan integroitua ammattimaiseen teatterimaailmaan. ETC hän oli saanut meiltä rahoitusta. Olemme Serge Rangonin ja muut edustajat kutsuneet tänne ja molemmat saavat 10 minuuttia puheaikaa. Tuletteko tänne eteen esiintymään? Onko teillä jotakin äh, tietotekniikan tarvetta? Istukaapa siellä äh, tietokoneen vieressä, niin teillä on koneesitys tänne varten käytössä. So, Will you help? Aha. It works. Okay. So. No niin, nyt kaikki toimii, joten... Yeah. Okei, okay. yeah. Olkaa hyvä, Dubkrapska Verkov. Oletteko kroatialainen? Olen kroatialainen. Aluksi haluan kiittää jäsen Doris Parkia siitä, että kutsui meidät tänne puhumaan teatterista. No on hyvin loogista, että gastronomian jälkeen puhumme teatterista. Paitsi ehkä teatterin jälkeen pitäisi päästä sitten hyvälle illalliselle. No, joka tapauksessa olen iloinen, että voimme puhua täällä, koska nyt ovat hyvin kriittiset ajat käsillä teatterin kohdalla. Taantuma on iskenyt myöskin teatterialalle näissä meidän maissamme. Ja äh, tämä tarkoittaa sitä, että taidebudjetteja on leikattu ja teatterien budjetteja on myöskin leikattu. Mutta äh, teatteri on kuitenkin yhtä tärkeää kuin se on aina ollut aikaisemminkin ja meidän täytyy löytää oma paikka teatterille ja Euroopan parlamentti ja kulttuurivalikunta on varmasti oikea paikka taistella teatterin puolesta. Aluksi haluan kertoa teille mikä on tämä ETC, eurooppalainen teatterin yleissopimus, ja mitä me teemme ja mitä me aiomme tehdä tulevaisuudessa. ETC on siis kaikkein vanhin eh, Euroopan laajuinen verkosto, joka on perustettu vuonna 1988 kolmessa maassa, Saksassa, Ranskassa ja Belgiassa. 25 vuotta myöhemmin tänä päivänä Mukana on yli 40 jäsenteatteria ympäri Eurooppaa, Suomesta aina joka puolelle Eurooppaa. Yli 20 maata on tässä yleissopimuksessa mukana ja 22 kieltä. Teatterien työntekijöiden määrä on 11 000 teatterialan ammattilaista, joka vuosi on yli 16 000 esitystä ja joka vuosi 8 miljoonaa katsojaa tulee esityksiin. ETC ETCn tarkoituksena on edistää kulttuurista monimuotoisuutta, liikkuvuutta ja kulttuurien välistä dialogia eurooppalaisten teatterien välillä tai niiden kautta, mutta se on myöskin foorumi, missä voidaan käytä, käydä ammatillista dialogia ja kehittää teatterialaa kansainvälisesti. Tarkoituksena on myöskin edistää nykyaikaista teatteria ja kielellistä monimuotoisuutta, ja myöskin sitten edustaa teatterisektoria EU:ssa ja ETCn jäsenvaltioissa. Meillä on tällaisia kulttuurillisia yhteistyöprojekteja ja näissä projekteissa olemme halunneet edistää eurooppalaisten kansalaisten keskuudessa teatterialaa sekä myöskin edistää ammatillista dialogia ja luoda uusia strategioita katsojien määrän kasvattamiseksi. Ja sitten teatterihan perustuu kieleen, eli monikielisyys on hyvin tärkeää. Yleissopimuksessa on mukana 22 kieltä, eli on tärkeää käydä myöskin kielten välistä dialogia eri maiden välillä. Me myöskin panostamme paljon taiteelliseen koulutukseen, ja lisäksi meillä on erilaisia ohjelmia ETC ja muiden Euroopan organisaatioiden välillä. Tämän vuoden tärkeimpiä projekteja, joita taloudellisesti e, tuki myös Euroopan komissio, oli Art of Aging nimeltään, e, ja se on yhteistyöprojekti kahdeksan ETC-jäsenteatterin välillä aina Länsi-Euroopasta Itä-Eurooppaan, ja se on yhteinen taiteellinen tutkimusprosessi, jossa on tarkoitus kehittää uusia yhteistyöhankkeita ja myöskin tutkia dokument, dokumenttiteatteria. Ja eh, siinä oli mukana eh, taiteilija ja kirjailija Etel Adhanan, hän on 27 vuotias ja hän on myöskin sitten pyrkinyt ottamaan tässä projektissa mukaan yhteiskunnallisen, taloudellisen, fysiologisen, filologisen, historiallisen ja poliittisen näkökulman nyt kun eurooppalainen yhteiskunta ikääntyy. Teatterissa on ehkä jätetty hieman ulkopuolelle eh, ikääntyvä väestö ja tämä otettiin tässä projektissa huomioon. No sitten viimeisten neljän vuoden aikana olemme tehneet jotain ihan erilaista myöskin Young, Young Europe eh, hankkeen parissa ja tuimme tällä tavalla myös komission ohjelmaa. Meillä oli tällainen nuorteen, nuoriin ja monikielisyyteen liittyvä eh, koulutusprojekti. Ja me teimme monikielisiä näytelmiä nuorille yhteistyössä nuorten teatterialan ammattilaisten kanssa ja tarkoituksena oli myös edistää nuorten teatterissa käyntiä ja myöskin ottaa mukaan nuorisoa ja yhteiskunnallista prosessia koskettavia kysymyksiä. Tämä oli hyvin tärkeä projekti, sillä pyrimme ottamaan koulutuksen ja kulttuurin huomioon ja yhdistämään ne näytelmät esitettiin pääasiassa kouluissa tai sitten teattereissa ja yleisössä oli sitten koulujen oppilaita. Young Europe 1 projekti oli tällainen yhteistyöhanke, jonka myötä tehtiin kahdeksan uutta näytelmää, 16 esitystä. Olimme esittämässä näytelmiä Strasbourgissa ja Berliinissä muun muassa ja myöskin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa muun muassa. Tuloksena oli 16 maailman ensi 400 teatterialan ammattilaista oli mukana, 17 teatteria oli mukana ja 12 Euroopan maata oli mukana. 40 000 nuorta eurooppalaista pääsi katsomaan näytelmiä. Julkaisimme myöskin monikielisen teoksen jota sitten voidaan tulevaisuudessa käyttää. Young Europe 2 hanke, se oli sama mallin mukainen, mutta eh, tässä oli mukana kahdeksan kieltä, neljä näytelmää käännettiin kahdeksalle kielelle. Me järjestimme Young Europe 2 Festival, festivaalin Berliinissä viime keväänä. Ja, ja Doris Bark eh, ja kulttuurivaliokunta oli tässä myöskin tukemassa. Young Europe Talent Campus oli yksi osa tätä hanketta ja tarkoituksena oli luoda foorumi nuorille osallistujille ideoiden ja ajatusten vaihtoon. No sitten meillä on myös tällainen kansainvälinen teatterialan nuorten foorumi, International Theatre Youth Forum. Siinä eh, kyse on tällaisesta festivaalista, joka järjestetään joka päivä, joka vuosi Saksassa ja sinne tulee osallistua eri puolilta maailmaa ja tarkoituksena tutustua toisiin ja ottaa esille tällaisia asioita, jotka koskettavat nuoria tänä päivänä. Tämä projekti sai palkittiin vuonna 2012 Land of Ideas – palkinnolla, joka on tällainen saksalainen kulttuurialan palkinto. No yksi hanke on myöskin se, että me pyrimme parantamaan teatterien tekniikkaa ja kouluttamaan myöskin teknikoita, kuten myöskin näyttelyitä ja muita teatteriammattilaisia. Me panostamme myöskin nuoriin teatterijohtajiin, sillä teatterialan toimijoihin, sillä niihin ja heihin tulevaisuuden taantumat juuri koskettavat. Nuoret eivät välttämättä saa vakiinnutettua omaa asemaansa teatterissa. Me pyrimme tätä edistämään. Meillä on myöskin nuorille ohjaajille ja näytelmäkirjailijoille tapahtumia, festivaaleja, järjestämme kokouksia ja työpajoja – ja myöskin luomme yhteistyötä Euroopan teatterikoulujen ja eteiseen jäsenteattereiden välillä. Vuonna 2012 panostimme hyvin paljon yleisömäärien kasvuun. Se on erittäin tärkeä asia. Me teimme tällaisen tutkimuksen vuonna 2012, johon osallistui kymmenen maata. Ja mukana oli 1 745 000 yle katsojaa siis näissä mukana olevissa maissa. Tulokset eivät ole kovinkaan lupaavia, sillä vain 10,2 prosenttia ei noin e, kahdesta miljoonasta noin 10 prosenttia osallistui näytelmiin ulkomailla, 3,3 prosenttia aikoi mennä katsomaan omassa kotiteatterissaan eh, jotain ulkomaista näytelmää. Ongelmana on se, että yleisö ei tule kovin säännöllisesti näihin tapahtumiin. sitten myöskin tekstittäminen ja eh, kääntäminen vaikuttaa eh, tähän ja näin paikallisilla ei ole välttämättä niin hyviä mahdollisuuksia päästä kosketukseen eurooppalaisen teatterin kanssa tänä päivänä. Tutkimuksessa tuli esille hyvin yllättäviä faktoja, jotka liittyvät yleisöön. Näyttää siltä, että teatterit houkuttelevat kuitenkin enemmän katsojia kuin jalkapalloottelut. Tässä oli muutama esimerkki Saksasta eh, ja Saksassa julkisesti rahoitetut teatterit eh, houkuttelivat 19 miljoonaa katsojaa vuonna 2009, kun taas Bundesliigan jalkapalloottelua kävi katsomassa vain 13 miljoonaa eh, jalkapallofania. Sitten Kroatiassa miljoona 500 000 teatterikävijää oli vuodessa, kun taas vain 30 000 ihmistä kävi katsomassa jalkapallootteluita, mutta Kroatiahan e, ei olekaan nyt jalkapalloalalla niin ansioitunut. No, mitkä ovat sitten tulevaisuuden näkymät? Me keskitymme kolmeen asiaan. Yksi on aktiivinen ikääntyminen, eli tämä on hanke, johon haluamme ottaa kaikki teatterialan toimijat mukaan, ja myöskin ikääntyvän väestön asema yhteiskunnassamme on tärkeä no, yleisön, yleisömäärien kehittämisen saralla on tärkeää toimia ja sitten myöskin elinikäinen oppiminen on tärkeää. Meidän täytyy myöskin tutkia uusia teatterimuotoja ja miettiä, mikä on teatterin asema meidän aikanamme on tärkeää myöskin tutkia sitä, kuinka voitaisiin kehittää uusia teatterimuotoja ja houkutella yleisöä. Keskitymme myöskin tutkimaan ETC-jäsenvaltioiden yleisömäärien tutkimusta. Tänä päivänä Euroopassa on hyvin paljon puutetta juuri tässä tutkimuspuolella myös markkinointistrategioita täytyy pohtia. Jos Euroopassa tulee tapahtumaan samaa kuin Amerikassa, niin New Yorkissa on, on esimerkiksi New Yorkissa siis yleisömäärät ovat kehittyneet hyvin heikosti viime vuosina. Jos Euroopassa käy samalla tavoin, niin se on huolestuttavaa. Meidän mielestämme meidän täällä ETC-verkostossa täytyy hyvin vakavasti ottaa tämä asia ja tehdä töitä sen eteen. Meidän täytyy luoda strategioita siis yleisömäärien kasvattamiseksi. Ja no sitten lopuksi, miksi me olemme täällä tänä päivänä, miksi haluamme keskustella teidän kanssanne ja e, päästä yhteyksiin teidän kanssanne, niin on se, että haluamme käydä vuoropuhelua ja luoda yhteistyötä ETC ja parlamentin välillä. Ja haluamme myöskin miettiä, kuinka julkisten instituutioiden asemaa voitaisiin e, parantaa nyt tänä päivänä ja mikä olisi se yhteinen toimintamuoto, jolla voisimme toimia näiden toimijoiden teatterien välillä. Ja eh, on totta, että siis teatterissakin täytyy ottaa huomioon se, mitä yhteiskunnassa ympärillä tapahtuu, jotta eh, voitaisiin siis jatkaa toimintaa siis vuosikausia. Kiitos. I can... Suuret kiitokset. Muistan oikein hyvin, että Berliinissä kun johdin tätä tapaamista, olin ikään kuin suojelijana, niin olin kyllä todella vaikuttunut näiden nuorten esityksistä. Se oli aivan mahtavaa. Teette kyllä todella hyvää työtä. Ettäkään vielä ole kaikkialla. Monet EU- jäsenvaltiot eivät edes ole mukana, mutta hakijavaltiot, kuten Montenegro, Albania, ovat, ovat kiinnostuneita. Eli tämä on heille silta olla yhteydessä myös Euroopan unioniin, joten toivottavasti löytyy mahdollisuus kehitellä toimintaanne. Ja uusi ohjelma Luova Eurooppa Creative Europe antaa teille kyllä hyvin paljon tulevaisuuden näkymiä. Kaikki rahahan ei tule meiltä EUlta, niin voitte myöhemmin vastata vielä siihen, että mistä saatte rahoitusta. Helga. No halusin vain äh, palata tähän, kun sanoitte, että haluatte tietenkin vahvistaa tätä eurooppalaista yhteistyötä, niin olisin halunnut kuulla lisää suunnitelmistanne ja siitä, mitä aiotte tässä tulevina vuosina tehdä. Tehän tässä jo mainitsitte sen, että kansallisten tasojen tuet ovat yhä enemmän kortilla. Joten mikä on teidän tavoitteenne? Mitä haluaisitte tapahtuvan tulevina vuosina? Kiitoksia sitten herra Tavares. Mikrofoni, olkaa hyvä. Niin tämä on jatko kysymys sille, mitä edustajat Trypeli ja Paak ovat jo sanoneet. Tässä teillä ETCssä ilmeisesti kaikki jäsenvaltiot olivat vielä mukana. Haluaisin tiedä suunnitelmistanne, miten voimme auttaa. Me voimme antaa yhteyksiä kansallisiin teattereihin jäsenvaltioista, mitä ehkä muistakin jäsenvaltioista tunnemme teattereita. Kiitoksia sitten Emma. Noin. Kiitos. Todella mukava kuulla teitä. Tänä aamuna katsoin juuri nettisivuanne ja teette siis äh, yhteistyötä myös Nottingham Playhouse-teatterin kanssa, joka on minun alueellani, joten mukavaa, että teette todella työtä kaikkialla Euroopassa. Mutta halusin äh, vielä äh, kuulla hiukan enemmän siitä, Ehm, mitenkä, miten te olette laskeneet nämä teatterikäynnit lipumyynninkö pohjalta? Kyllä koska se on vähän niin, että jos joku käy teatterissa, niin käy siellä varmaan säännöllisesti, mutta sitten on hyvin suuri joukko ihmisiä, jotka eivät koskaan käy teatterissa. Joten miten rohkaisi sitten näitä uusia teatterikävijöitä? No, annan myöhemmin puheenvuoron vielä VTCn eteisen varapuheenjohtajalle, mutta siis me otamme huomioon kaikkien jäsenteattereiden kävijämäärät, Ja vuoden 2007 kulttuuriohjelmissa esille tuli jo se, että kyse on siis yhteistyöohjelmista ja sitten projekteista ja yhteistyöstä. No yksi eh, neuvo mm, siitä, kuinka voitte auttaa, olisi hyvä, jos te voisitte keskustella oman kotimaanne teattereiden kanssa ja, ja saada heidät mukaan meidän jäseniksemme, sillä Euroopassa, Euroopan tasolla me voimme tehdä yhdessä jotain. Nyt kun on taantuma aika ja, ja rahat ovat tiukilla, niin on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä. Euh, haluaisin itsekin kiittää teitä. Olen eettisen varan puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, hyvä puheenjohtaja, te korostitte tässä uusia eurooppalaisia ohjelmia, jotka ovat lähdössä käyntiin. Me olemme saaneet tästä tietoa muutama päivä sitten mutta haluaisin sanoa myös, että tämän ohjelman puitteissa teatteri on taloudellisestikin eh, sellainen alue, joka on aika lailla vanhanaikainen. Eli siellä on paljon ihmisiä, joiden tilalle ei tekniikkaa voida tuoda. Eli tämä on hyvin erityislaatuinen alue ja se on eh, Euroopalle myös lisäarvoa siinä mielessä, tämä edes auttaa yhteisöä, ihmisten eh, yhteistyötä ja yhteyksiä ihmisten välillä, jos ajatellaan näyttelijöitä ja yleisöä. Meillä on kuitenkin joitain huolia, jotka haluaisimme mainita, ja niistä kannattaisi ehkä täällä tänään puhua. Ensinnäkin, jos ajatellaan liikkuvuutta, niin ollaan huolestuneita ALVstä ja verotuksesta. Se ehkä kuuluu tälle valiokunnalle, tämän tiedän, mutta tämä on kuitenkin suuri ongelma. Meillä on rahoituksen liittyviä ongelmia eri maissa ja jos tilannetta voitaisiin parantaa, niin varmasti liikkuvuuskin etenisi. Ja sitten jos ajatellaan liikkuvuuden tukemista rahallisesti, eli monella jäsenvaltiolla ei ole mitään liikkuvuuden edistämispolitiikkaa. Ja ehkä jos saataisiin lisää rahaa, niin tämä voisi auttaa. Ja sitten kolmanneksi se, miten nämä teokset eh, tulevat kaikkien näkyville. Eli jos ajatellaan tekstitystä tai simultaan tulkkausta, kaikkea sellaista, mitä jäsenvaltiot eivät toistaiseksi tue ollenkaan, eivätkä myöskään eurooppalaiset ohjelmat. Ja sitten ammatilliset verkostot ja tapaamiset – ja eri tiimien liikkuvuus. Te, te puhuitte Itä-Euroopan maiden välisistä mahdollisista yhteyksistä ja puhuitte siitä, että voisi tulla lisää yleisöä teattereille ja sitten miten tämä liittyy koulutukseen miten sitä voidaan sitä kautta edistää. Tämä on meille tärkeää ja me haluaisimme tätä kautta tehdä kanssanne yhteistyötä. Kiitos. Tämä teidän lähestymistapannehan liittyy itse asiassa elinikäiseen oppimiseen ja nuoriin, heidän liikkuvuuteensa, heidän teatterikiinnostukseensa. Kun ajatellaan nämä teatterivieraita, joissa kaikki ovat hmm, minun ikäisiäni, niin kyllähän hekin joskus tutustuivat teatteriin, joten meidän tulisi kyllä nyt huomattavasti enemmän panostaa nuoriin, kouluikäisiin, että herättäisimme heidän teatterikiinnostuksensa. Jos vaan istuu tietokoneen edessä, niin hankalahan se sitten on. Ei sitä, siitä sitten vaan yhtäkkiä lähde teatteriin. Ei, vaan tässä todella koulutuksen alalla pitää tehdä työtä ja ehkä voitaisiin noin grosso modo sanoa, että elikaisen oppimisen puitteissa lifelong learningin jatko-ohjelmaa Erasmus Munda voitaisiin käyttää, joten erityisesti nuorten kohdalla. Ja tässä voisitte ehkä istahtaa saman pöydän ääreen komission kanssa ja katsoa, että miten saisitte tehtyä ohjelmaehdotuksen, joka sopisi noihin puitteisiin. Kyllä minä uskon, että niin tästä ohjelmasta kuin muistakin ohjelmista voisitte saada omalle Creative Europe-ohjelmallenne rahoitusta. Creative Europe-ohjelmassahan on se suuri ohjelma, jossa puhutaan elokuvasta, eikä oikeastaan juurikaan teatteria. Teatteri ei kyllä tällä alalla juurikaan ole ollut esillä ja siksipä meidän tulisikin yrittää näiden äh, tämän tiukan budjetin äh, puitteissakin äh, suojella näitä hankkeita. Ja Erasmus Plus-ohjelman kauttahan tämä voisi olla mahdollista. Meidän täytyisi kyllä tätä hiukan pohtia ja olen aivan varma siitä, että komissiossa on aivan varmaan tarpeeksi virkamiehiä, jotka ajattelevat aivan samoin ja voivat auttaa teitä valmistelemaan hankettanne. Mutta aivan oikein totesitte, vai Emma se oli, että meidänkin tulisi omissa vaalipiireissämme huolehtia siitä, että saataisiin ihmiset kiinnostumaan teatterista, mutta kun kaikilla teattereilla on tietenkin sama ongelma. Teattereilla ei ole rahaa, mutta ehkä ETCn kautta, tämän yhteistyön kautta, saataisiin vahvistettua kulttuurien välistä ja eri alojen välistä yhteistyötä, joka sitten saisi teatterin kävijät vierailemaan vaikka muunkielisissäkin teatteriesityksissä. Operassahan tämä jo toimii, koska opera yleensä lauletaan italian kielellä. Niin, että voisi saada teatterikokemuksia toisillakin kielillä. Tosiaan mm, tekstitys ja synkronisointihan äh, on hyvin kallista, äh, mutta niin kuin elokuvissakin, niin tälle täytyy sitten löytää tavalla tai toisella tukea, mutta en minä voi ihan tarkkaan sanoa, miten se meidän ohjelmassamme on. Mutta kyllä molemmissa ohjelmissa todella äh, on mahdollisuuksia tehdä hakemuksia. Ottakaa selvää siitä, että miten mitä näitä hakemuksia voisi tehdä. Onko täällä joku komissiosta? No ei, ei ketään. Muita puheenvuoropyyntöjä? Muuta? Ei. Dobravka vielä. Like to thank you what you said. No haluaisin kiittää sanoista, sillä me juuri haluamme panostaa um, Creating Europe ja Euroopan luomisen. Ja me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy taistella nyt paljon enemmän kuin esimerkiksi kaksi vuotta sitten. Jos emme nyt saa sitten asemaa parannettua meidän komissiossa, mitä sitten tapahtuu tulevaisuudessa, kukaan ei enää edes mainitse meitä. Eli tämä on se ongelma ja haaste, joka meillä on edessämme. Eli kuinka me voimme tehdä töitä, jatkaa työtämme näiden monien ongelmien eteen Ongelmat koskevat nuoria, myös kävijöitä ja myös nuoria teatterialan ammattilaisia ei ole varoja heidän asemansa kehittämiseen. Koulutuksen täytyy olla tärkeä prioriteetti. Taidehan on tänä päivänä hieman marginaalisessa asemassa. Sitä ei oteta niin paljon esille tiedotusvälineissäkään. Eli mikä meidän asemamme on tänään, se on paljon vaikeampi kuin aikaisempi, aikaisemmin. Eli te, teidän kotimaissanne, me tarvitsemme siis teidän apuanne teidän maissanne. Ja on hyvä, että tiedätte, että nuorille e, kävijöille teatteri on erittäin tärkeä ja meidän täytyy varmistaa teatterialan tulevaisuus – ja mielestäni, me ole, mielestäni olemme nyt hyvin kriittisessä ajassa. Kiitos. Yhdessä asiassa olen kyllä kanssanne eri mieltä. Ei uusi ohjelma ole yhtään sen vähempää kiinnostunut teidän työstänne kuin aiempi. Ei todellakaan, ei pidä paikkaansa. Minä jopa muistelisin, että meillä on siellä sana teatteri ja että lisäsimme sinne sanan taiteilijat, erityisesti se ei alun alkaen mukana ollut. Tietenkin Creative Europe-ohjelmaan on yhdistetty yhtäältä medio, mediaohjelma ja toisaalta kulttuuriohjelma. Nämä kaksi on sulatettu yhteen, mutta älkää nyt vaan kuvitelko, että tämä uusi ohjelma tarjoaa teille vähemmän mahdollisuuksia kuin aiempi. Asia on jopa suorastaan päinvastoin. Kyllä se näin on. Eli kyseessä on ohjelma, jonka komissio on käynnistänyt tai ehdottanut, mutta me lainsäätäjät täällä parlamentissa ja neuvostossa olemme sille antaneet sitten vielä lisää sisältöä ja muotoa. Olemme tehneet komission ehdotukseen myös muutoksia. Kyllä siellä teatteri on mukana, ja kyllä teatterilla on siellä sitten myös sananvaltaa. Eli kun te vaikkapa toteutatte teatterifestivaaleja, niin voitte tehdä niidenkin osalta hakemuksia. Me tuemme jopa festivaaleja. No en minä voi luvata, että joka kerta hakemuksenne menee läpi. Onhan meillä nyt hakemuksia enemmän kuin rahaa, mutta kyllä teidän täytyy tehdä kaikkenne sitten käyttää näitä olemassa olevia mahdollisuuksia, jotta voitte tarkastella sitä, että mistä sitä rahaa voi saada. Creative Europein puitteissa ja sitten Erasmus Plusan puolessa. Hyvä, kiitoksia. Ja kiitos kollegat mielenkiinnostanne. Ja toivottavasti tuleville seitsemälle vuodelle sitten voidaan rahoittaa myös teidän hankkeitanne ohjelman pohjalta ja me tapaamme jälleen Zagrebissa tai muualla. Suuret kiitokset. Ja nyt siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, nimittäin koordinaattorien kokous. Kaikki ne, jotka eivät kuulu koordinaattoreihin, pyydetään heitä nyt poistumaan täältä salista.